Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames, messieurs. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän ensimmäiseen kokoukseemme tämän vuoden puolella. Lukuisat läsnä olevat kollegat toivotan tervetulleeksi tänne Toivotan teille, perheillenne ja läsnä oleville vieraille ja heidän perheille onnea, menestyksekästä uutta vuotta, paljon terveyttä ja menestystä ja meille valiokuntana toivon, että voisimme jatkaa tätä rehtiä yhteistyötä ja kiivasta, vilkasta keskustelua. Sehän kuuluu demokraattisiin toimintaan, mutta meidän täytyy toimia suoraselkäisesti ja toivottavasti siltä pohjalta saamme tuloksiakin aikaiseksi tulevien viikkojen ja kuukausien aikana työmaata tulee riittämään entistä enemmän. Ja painostustakin tulee olemaan ilmassa asioiden aikataulun mukaiseen käsittelyyn, joten toivottavasti saamme sitten asiat hoidettua menestyksekkäästi loppuun. Sihteeristön pomokin on täällä paikalla melkeinpä täysin terveenä, mutta toivottavasti hän nyt tässä paranee ihan piakoin. Niin, esityslistan on tehty pieniä muutoksia. Kolmonen ja nelonen ovat vaihtaneet järjestystä, en tiedä miksi, mutta näin on vaan tehty. Ja Angelisen tilalla täällä on paikalla kollega Pirillo, se nyt ei ole mikään iso uutinen. Hän tulee hoitamaan tämän kollega De Angeliksen puolesta. Näin olemme päässeet kohtaan kolme, eli sisämarkkinat yrityksiä kasvua varten. Kuten sanoin, niin kollega De Angelis ei ole paikalla, mutta kollega Pirillo saakin saman tien puheenvuoron. Hän alustaa aiheesta käytävää keskustelua. Olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Olen Dan Deliksen paikalla, koska hän ei valitettavasti pääse muiden poliittisten töiden takia tänne kokoukseen tänään. Joten hän pyysi, että hoidan tämän tehtävän hänen puolestaan tänään. Kilpailukykyiset sisämarkkinat ja niiden luominen – on keskeinen osa Eurooppa-hanketta. Sen pitää edelleen olla kunnianhimoinen hanke meille. Euroopan integroimishankkeen täytyy sopeutua muutoksiin globaaleilla markkinoilla. Talous- ja rahoituskriisi on iskenyt kaikkialle liike-elämään, työntekijöihin ja kulutukseen, ostovoimaan. Euroopan markkinoiden on näin kohdattava uudet haasteet. Meidän on parannettava kilpailukykyämme niillä aloilla, joilla me voimme saada aika lisäarvoa verrattuna kilpailijoihimme maailmassa. Lisäksi meidän on turvattava se, että yrityksemme, erityisesti PK-yrityksemme, voivat tehokkaammin olla tässä työssä mukana. Professori Montin raportti on tässä hyvin selkokielinen. Siitä voimme lukea, miten voisimme tehdä sisämarkkinoistamme kilpailukykyisemmät. Meidän täytyy luoda yhtäläiset mahdollisuudet eurooppalaisille yrityksille ja poistaa kaikki mahdolliset esteet, jotka saattaisivat estää nopeamman kasvun, jotka estävät myöskin avoimen kilpailun. Meidän on painotettava sitä, että säännöt, jotka koskevat standardeja, ovat tärkeitä – meidän täytyy arvioida palveludirektiiviä suhteessa sisämarkkinoihin ja meidän pitää vähentää turhaa byrokratiaa, joka estää yritystemme toimintaa. Markkinoiden kasvua ei voida kuitenkaan nähdä erillisenä. Meidän pitää ottaa huomioon myös ympäristö- ja energiapolitiikka. Energiapolitiikan osalta pitää huolehtia siitä, että Eurooppa on autonomisempi alue – niin, että saamme monimuotoisempia energialähteitä käyttöön ja sisällytetään myöskin verkkoon uusiutuvia energialähteitä. Toinen kasvutekijä sisämarkkinoilla on innovaatiot. Innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme päästä Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Tämä todella on yksi Euroopalle tärkeä seikka. Kollegamme painottaa tekstissään sitä, että nyt vaaditaan suurempaa koordinointia ja harmonisointia myös. Esimerkiksi radiotaajuuksien käytössä. Nämä asiat halusin tuoda tänne keskusteluun tänään, kollegat. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Onkohan kenelläkään mitään huomautettavaa, kysyttävää? Vai riittääkö tämä näin alustuksen omaisesti? No hyvä. Varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta ehkä se johtuu siitä, että esityslistalla tätä käsitys, käsittelyjärjestystä on muutettu. Tai sitten he eivät ole laisinkaan talossa. Tai sitten me vain aloitimme aikataulun mukaisesti yhdeksältä ja muut eivät ole sitten tulleet ajoissa paikalle. Ja se on sitten heidän oma ongelma, sillä selvä asia pihvi. Seuraava esityslistan kohta. Ja ne, jotka tulevat myöhässä paikalle, niin kertokoot kannastaan jossain myöhemmässä vaiheessa. Nyt pääsemme seuraavaan asiaan. Neljä Kohta neljä, energialan infrastruktuuri, tärkeä aihealue, kuten tiedätte, ja kollega Susa Wagner on esittelijä. Ja kunhan hän on päässyt istuutumaan kollegoitaan tervehtimästä, niin hän voisi alustaa tätä käytävää keskustelua. Olkaa hyvä. Eh, y también quiero aprovechar como mi colega italiano que acaba de hablar para felicitar el año 2011 a todos los miembros todos... Haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta 2011 ja eh, haluaisin sanoa, että tässä on erinomainen tilaisuus puhua siitä, että tarvitsisimme kattavan energiaverkon. Nyt juhlimme nyt tänä vuonna Euroopan hiili- ja teräsliiton 60-vuotis syntymäpäiviä niin mikä olisikaan parempi ajankohta luoda kattava energia, kattava energiaverkko sisämarkkinoille. Olemme tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että tämä komission tiedonanto määrittää energian saannin tulevaisuuden. Tällä ei ole mitään tekemistä 60 vuoden takaisten asioiden kanssa. Meillä on tavoitteellinen ohjelma ja meillä on, olemme sitoutuneita siihen, että voimme luoda tärkeän verkoston Euroopalle. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei väittelyssä keskustelussa unohtaa kaikkia niitä aloitteita, joita Euroopan unionissa on otettu ja tehty alusta lähtien. Meidän ei pitäisi tämän tärkeän asian tiimoilta ottaa sellaista lähestymistapaa, joka olisi sellainen, että meidän pitäisi keksiä kaikki uudestaan. Ei pidä unohtaa, että meillä on tietynlaiset saavutukset, jota, jonka eteen olemme jo tehneet töitä. Meillä on erilaisia säännöksiä, direktiivejä ja niin edespäin. Ei tule unohtaa, että nämä ovat tärkeitä eurooppalaiselle energiapolitiikalle. Ensinnäkin se, että on turvattu saatavuus, kestävyys energiansaannin suhteen, jotta etsitään vaihtoehtoisia energiamuotoja, taistelu ilmastonmuutosta vastaan, lisäksi tämä 320 projekti, vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja lisätään uusiutuvia energiamuotoja 20 prosentilla – ja niin edelleen. Meidän ei pidä myöskään unohtaa, että meillä on Lisbonin sopimus. Lisbonin sopimus, sopimukseen kuuluu luku, joka koskee nimenomaan energiapolitiikkaa. Meidän tulee reagoida. Meidän tulee toimia siten, että kaikki tavoitteet saavutetaan. Ja nämä kaikki tavoitteet kuuluvat eurooppalaisen energiapolitiikkaan. Lisäksi meidän on kyettävä tekemään yhteenveto tästä kolmannesta energiapaketista, joka hyväksyttiin vuonna 2009. On tehtävä yhteenveto siitä, mitä tämä toi, ja käytettävä hyväkseen näitä tulevaisuuden, tulevaisuutta varten. Olemme nyt uuden edessä. Meillä on hyvä pohja, josta rakentaa meidän tulee saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia, tuoda kaikki nämä tavoitteet todellisuuteen käytäntöön, jotta saamme eurooppalaisen verkon. Meidän tulee vahvistaa eurooppalaista energiapolitiikkaa. se, mitä me haluamme täällä Euroopan parlamentissa tehdä, on se, että Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä. Jotta saavuttaisimme kaikki nämä tavoitteet, te tiedätte varsin hyvin, me tarvitsemme poliittista sitoutumista ja me tarvitsemme investointeja. Ei tule unohtaa, että valitettavasti tähän, tämän asian puitteissa on paljon kiistoja jäsenmaiden välillä. Siihen liittyy kansallisia etuja, joista kiistellään. Ja ne ovat olleet esteinä me emme pysty voittamaan näitä esteitä, ellemme osoita päättäväisyyttä yhdessä. Mikä on meidän ensisijainen tavoitteemme? Yritän tehdä yhteenvedon ja toivon, että olette samaa mieltä kanssani. Meillä tulee olla rohkeutta määrittää, mitkä ovat tarvittavat infrastruktuurit, jotta meillä voisi olla yhteinen, yhteiset sisämarkkinat energian suhteen. Täällä parlamentissa meidän tulee päättää, mitkä ovat ne kriteerit, jotka mahdollistavat sen, joka määrittää sen, mitkä ovat tärkeitä projekteja yhteisesti meidän tulee päättää, mitkä ovat ne projektit, joita me haluamme työstää. Tämä tulee tehdä tulevien kuukausien aikana. Meidän pitää päättää, mitkä ovat infrastruktuurien suhteen puutteelliset alueet ja mitkä, mitä alueita haluamme kehittää. Meidän tulee taata, että tämä projekti pannaan täytäntöön kohtuullisen nopeasti kaikki lupa-asiat ja niin edelleen tulee käsitellä jäsenmaiden sisäisesti. Komissio kiinnittää tähän kohtaan erittäin paljon huomiota. Riittää, että lukee lehdestä, lehdistöstä, että tämä on kaikille Euroopan unionin maille hyvin tärkeä asia. Ja sen kauan nämä projektit kestää, niin joskus nämä saattavat kestää kymmeniä vuosia, että saadaan aikaiseksi tuloksia. Siihen liittyy paljon hallinnollisia, lainopillisia lupa-asioita. Kaikki riippuu kansallisista, paikallisista viranomaisista. Meidän ei pitäisi unohtaa, että jotkut asukkaat vastustavat tiettyjä hankkeita, joten nämä hankkeet ovat usein pitkään jäissä. Meidän tulee löytää ratkaisuja näille kaikille ongelmille. Se ei tule olemaan helppo, helppo tehtävä, sillä puhumme nyt asioista, jotka koskevat jokaista 27 jäsenmaata ja näiden maiden lainsäädäntöä. On olemassa myös liittovaltioita. Puhun nyt Italiasta, Saksasta, Espanjasta, joten siellä puhutaan myös paikallistason lainsäädännöstä. Tämä on tärkeä kohta, jota meidän tulee täällä työstää. Minun on sanottava, että jos tämä on lähtökohta, niin on huomattava, että nämä haasteet kasautuvat Meidän on saatava nämä eurooppalaiset käytävät toimimaan, mutta meidän on ensin päätettävä, mitkä ne ovat. Lisäksi meidän tulee keskustella siitä, mitkä energiakäytöt olisivat sopivia, mitkä eivät, mitkä ovat sitten loppujen lopuksi nämä komission ehdotukset. Komissio tekee hyvin teknisiä ehdotuksia, mutta se, mitä komissio sanoo, niin parlamentin ei tule niellä tätä pureskelematta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee määrittää, mitkä ovat nämä energiaväylät, energiakäytävät, jotta saamme energian sisämarkkinoita kehitettyä. Meidän tulee miettiä, mitkä ovat ne työkalut, joita komissio tarjoaa meille käyttöömme. Nämä kuuluvat ongelman keskiön. Tämähän liittyy kaikki lupa-asiat, paljon vastustusta ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee huolehtia myös paikallisen tason ryhmittymistä. Jokaisen jäsenvaltion sisällä on suuria alueellisia eroja. Ja uskon, että paikallistason ryhmittymät ovat positiivinen asia. Paljon kehitystä on tapahtunut muun muassa Baltian alueella. Mutta näistä asioista tulisi myös keskustella täällä. Ja loppujen lopuksi on tärkeää keskustella tämän projektin rahoituksesta. rahoitus tarkoittaa sitä, että yksityinen sektori on otettava mukaan, yrityksiä on otettava mukaan tähän, sillä kyseessä on suuren suuri projekti. Ei ole olemassa ainoastaan yksityistä rahoitusta, vaan tarvitaan myös julkista rahoitusta. Tämän asia, jota meidän tulisi käydä läpi hyvin seikkaperäisesti tulevina kuukausina. Tässä tämän työn pääkohdat. Meillä on paljon työtä edessämme. Sallikaa minun vielä keskittyä tiettyyn kohtaan, joka on äärimmäisen tärkeä. Eurooppa on energian kannalta, energian saannin kannalta hyvin heikossa asemassa. Tämä heikkous heikoiden tulisi antaa meille tarvittavat vaihtoehdot rakentaa vahva ja tehokas Eurooppa energian kannalta. Ähm, seuraavaksi tulee muistaa, että pitää määrätä mietintöjen, mietintöjen laatioita eri poliittisten ryhmien sisällä. Minä tulen koordinoimaan tätä keskustelua, jota tulen käymään eri poliittisten ryhmien välillä. Minä koordinoin kaikkia näitä tätä yhteistyötä, jota tehdään poliittisten ryhmien välillä. Haluaisin puhua nyt kaikille valiokunnan jäsenille. Minä olen täysin teidän käytettävissä, en ainoastaan mietinnön laatioiden käytössä. Mikäli teille on ehdotuksia, huolia, joka liittyy tiettyyn, tiettyihin kansallisiin ongelmiin, niin puhukaa niistä minulle. Kertokaa, mitkä ovat teidän ideanne sille, että voisimme ratkaista ne ongelmat, jotka nostin äsken esille. Olen täysin käytettävissänne ja minulla ja tulen kuuntelemaan teitä ilolla. Ja tämä on sitomus, jonka teen täällä valiokunnan edessä. Me tarvitsemme tehokkaan verkoston, energiaverkoston Euroopalle – tulen olemaan yhteydessä myös komission tehdä, tuodakseni esille tiettyjä huomioita. Ja tiettyjä asioita tulee selventää. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana kollega Kaarens. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon esittelijälle. Minun mielestäni asioista voidaan maalata nyt hyvin yksinkertainen kuva. Suuri metsä ja siellä toisella puolella on kaupunki ja sen keskellä valmistetaan workshop to the town, it's impossible for the person making these pots to get these goods to market. Saviruukkuja ja sitten ei ole minkäänlaista tapaa kuljettaa niitä saviruukkuja sieltä kaupunkiin. Näin tilanne on vähän tällä hetkellä. Meillä on paljon tällaisia pikkupajoja ja kun lähdetään nyt käyttämään uusiutuvia energialähteitä, niin ei käy enää niin, ei saada energiaa siis niihin osiin Eurooppaa, jossa sitä tarvitaan. Meidän infrastruktuurimme on siis riittämätöntä. In English translation it came across as fragile. Infrastruktuurimme, olemmeko haavoittuvaista? Näin olin kuulevinani ainakin. No ainakaan täydellistä markkinoista ei vielä voida puhua. Jos sisämarkkinat ovat tavoitteena, niin tämä tiedonanto komissiolta on seuraava looginen tärkeä askel jotta päästään täydellisempään suuntaan. Muistakaa kollegat, että viime vuonna tutustuimme kolmeen energia-asiaan. Kaasunsaannin turvaaminen Vidal Quadrasin hoitamana EUn energiastrategia 2020, Raska Venska. ja sitten kollega Bensenin mietintä. Me puhuimme paljon sitovista tavoitteista ja niin edelleen, mutta – jos infrastruktuuria ei ole, niin monet asiat, joista on puhuttu energiastrategioissa, jopa kaasun saannin turvaamiskysymyksessä, ovat melko turhia. Joten tämä komission esitys on seuraava looginen askel. Ja todella mielestäni vakavasti meidän pitää tästä keskustella ja antaa sille tukea. Me aina haluamme sanoa että saadaan valmiiksi sisämarkkinat, mutta minä haluaisin sanoa, että ainakin edetään nyt seuraavan askeleen verran, jotta infrastruktuuri saadaan valmiimmaksi. Yksi suuri ongelma infrastruktuurien osalta on se, että monia tällaisia yhteyspisteitä ei rakenneta siksi, että ne eivät ole taloudellisesti järkeviä investoijien mielestä. Kaasun alalla esimerkiksi esitettiin, että Puola ja Liettua yhdistettiin tehtäisiin 100 kilometriä kaasuputkea. Yksikään yksityinen yritys ei halunnut tätä hanketta itselleen siksi, että se ei tuntunut taloudellisesti kannattavalta. Myöhemmin tänään kuulemme offshore-tuulivoimaloista. Me tarvitsemme tätä energiaa välttämättä. Meillä on muitakin tällaisia yhteyksiä, joita pitää luoda, vaikka ne eivät tunnu taloudellisesti kannattavilta. Komission kanta on se, että käytetään EUn varoja näihin hankkeisiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta saataisiin markkinat toimimaan yhteen sopivasti. Komission tiedonannossa painotetaan myös yhteistyön merkitystä jäsenvaltioiden välillä. Tämä tuntuu tietenkin hyvinkin itsestäänselvältä, mutta minä haluaisin lopulta hyvin voimakkaasti tukea tätä ehdotusta, joka komissiolta nyt on saatu. Minusta tuntuu, että esittelijän valitsema suunta on sellainen, jota hyvin voi myös tukea. Varmaankin voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Meidän on tärkeää ymmärtää, että ilman tätä seuraavaa askelta aikaisempien vuosien lainsäädäntötyö saattaa osoittautua sellaiseksi, että se kuulostaa ihan hyvältä, mutta ei saa mitään aikaiseksi käytännössä. Kiitos. Danke, Frau Rera Madurell. Kiitoksia. Seuraavana kollega Madurell. Muchas gracias, presidente. Yo también ante todo quiero decir... Kiitoksia. Kollega... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Aloittaakseni teen kuten aikaisemmat puhujat, haluan toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta 2011. Haluan onnittaa mietinnön laatijaa ja hänen hienosta työstä ja haluan onnittaa myös hyvästä esityksestä. Kyseessä on ensimmäinen esittelykierros. Minä olen vaarimietinnön laatija ja nostan esille tiettyjä huomioita ei pidä kulkea niin kauas taakse, kuten mietinnön laatija teki. Olemme tehneet paljon työtä lainsäädännön suhteen, jotta saisimme rakennettua energiasisämarkkinat panostamalla myös uusiutuviin energialähteisiin energiapaletissamme. Mutta kaikki tämä on turhaa, mikäli emme kehitä energiainfrastruktuureja. Meillä meidän tulee ratkaista ongelmat, jotka liittyvät pullonkauloihin, jotta saamme kilpailukykyisen kestävän energiaverkoston ja, ja lisäksi hyvän energian saatavuuden. Emme voi olla näin eristäytyneitä energian suhteen. Yhdysputket ovat meidän verkoston huono, huonoin ja heikoin kohta. Meidän tulee reagoida tähän. Me voimme ainoastaan toistaa Euroopan unionin tavoitteita, jotka päätettiin Barcelonassa. Tämän tavoitteen tulisi olla samalla tärkeysasteella kuin nämä kolmen 20 projektit. Meidän tulee kehittää infrastruktuureja, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille. Meidän ei tule kuitenkaan jyrätä jäsenmaille tärkeitä hankkeita tai tärkeitä kaupallisia hankkeita. Mikäli voimme täyttää nämä tavoitteet, saamme niin taloudellisia kuin sosiaalisia hyötyjä. Meidän tulee helpottaa hallinnollisia prosesseja, jotta tämä projekti etenee todellisesti. Tiettyjen projektien suhteen joudutaan odottamaan jopa kymmenen vuotta, jotta ne pannaan täytäntöön. Meidän tulisi luoda yhteinen järjestelmä. Pitäisi myös olla enimmäisaika koskien päätöksentekoa tiettyjen projektien suhteen. Meidän tulisi myös asettaa enimmäisaika projektien toteutumiselle. Euroopan unionin tulee luoda toimintamekanismi, joka lähtee käyntiin siinä vaiheessa, kun huomataan, että päätöksiä ei tehdä jotta työt saataisiin pantua täytäntöön. Tämän projektin täytäntöpanon suhteen on tärkeää se, että annamme mahdollisuus, annamme tarvittavat varat, jotta nämä eurooppalaista etua ajavat infrastruktuurit saadaan rakennettua. Lisäksi on työskenneltävä sen eteen, että saamme yksityiset rahoittajat kiinnostuvan näistä projekteista. Uusiutuvien energialähteiden suhteen, mikäli haluamme päästä tavoitteisiin, on meidän kiinnitetään huomiota eurooppalaisen energiainfrastruktuureihin ja rakennettava asianmukainen verkosto. On taattava uusiutuvien energialähteiden ja käyttäjien välinen yhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että on ratkaistava tekniset ongelmat. On oltava älylaskijoita, joka laskee energian kulutuksen, mutta se on tehtävä niin, ettei loppukäyttäjät koe näitä uusia älymittareita uhkana. Erinomainen verkosto tekisi sen, että voisimme käyttää hyväksemme kaikkia näitä loistavia uusiutuvien energioiden ratkaisuja, joita meillä on jo olemassa. Ja näin, herra puheenjohtaja, se mitä minulla oli kerrottavana. Lisäksi tulen osallistumaan jatkossakin tähän keskusteluun. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Jadot. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Susa Wagner toi jo esille valtaosan siitä, mitä haluaisin tuoda esille. Hän korosti tämän työn tärkeyttä ja yhdisti sen hyvin niihin muihin projekteihin, joita meillä on ollut. Oliko se sitten 20, 20, 50 tavoitteet tai mikä muu projekti, mikä meillä on ollut. On totta, että nyt on juhlavuosi, mutta meidän on todettava, että energiatilanne ei tällä hetkellä ole samanlainen kuin 60 vuotta sitten. Se, mitä päätetään nyt energiainfrastruktuurin suhteen, tulee kestävän noin 60 vuotta. Nyt päätetään Euroopan energiatulevaisuus. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, on se, kuinka voidaan taata tämän työn yhteensopivuus sen kanssa, mitä parlamentissa on jo päätetty. Bensenin, kollega Bensenin ohjelmana äänestimme energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ja Euroopan komissio ei ole ottanut huomioon sitä, että tätä tavoitetta ei voida saavuttaa, sillä se on liian raskas. Ja olemme sellaisessa tilanteessa, että tiedämme jo, että emme tule saavuttamaan tätä energiatehokkuuden parantamista. Ja se mielestäni luo vaikean pohjan yhteistyölle. Itse haluaisin suositella mietinnön laatijalle tämän valikunnan kanssa siitä, olisiko mahdollista tehdä analyysi siitä mallista, joka oli pohjana tälle komission laatimalle mietinnölle. Se, että vähennetään energian kulutusta 20 prosentilla, niin se on erittäin suuri tavoite ja se luo ongelmia tämän tavoitteen saavuttamiselle. Tämä komission tiedonanto ottaa hyvin huomioon uusiutuvat energialähteet, mutta 2020 vuoden jälkeen tullaan vähentämään investointeja uusiutuviin energialähteisiin, joten mielestäni olisi tärkeää, että 2020 vuotta pidetään välietappina vuoteen kuljettaessa vuoteen 2050 siten, että meillä olisi visio vuodelle 2050 että valtaosa, eli kaikki meidän energiasta tuotettaisiin uusiutuvista energianlähteistä, ja että tämä 2020 olisi vain välietappi tällä matkalla. Mietinnön laatia nosti myös esille sen, että käytäisiin keskustelua siitä, miten hiiltä varastoidaan ja kuljetetaan hiilidioksidia. Tällä hetkellä tehdään koeprojekteja hiilidioksidivarastoimisesta. On olemassa tutkimus siitä, että Kanadassa on ongelmia hiilidioksidin varastoimisen kanssa – ja tämän ongelmallinen ö, ongelman asia ja teknisesti tämän tehokkuutta ei olla vielä näytetty, puhumattakaan siitä, että se olisi taloudellisesti mitenkään kannattavaa. Lisäksi on näytetty, että se pystyisi auttamaan meitä ympäristötaistelussamme Meidän olisi myös puhuttava kriteereistä, kriteereistä joilla valitaan yhteiseurooppalaiset infrastruktuuriprojektit. Mielestäni on liikaa, liikaa joustavuutta sen suhteen, mitkä ovat ne projektit, jotka jäsenmaat voivat valita. Mielestäni olisi oltava tiukempi sen suhteen, mitkä projektit jäsenmaat valitsevat jotta saamme täytettyä nämä meidän energia- ja ympäristötavoitteet. Olen valmis työskentelemään raportilaatien kanssa, joka on meille äärimmäisen tärkeä. Charles Chichester. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Charles Chichester. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä Sosa Wagneria hänen puheenvuorostaan, alustuksestaan. Tämä on todella tärkeä aihe. Meillä on EU:ssa ennenkin ollut hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Sisämarkkinahankkeet, sieltä tuetaan uusiutuvia energialähteitä, joita pyritään moninaisiin tavoitteisiin. Ja väittän, että joudun sanomaan, että lähes sataprosenttisesti nämä tavoitteet on jäänyt saavuttamatta. Joten ensin sanoisin varovaisuuden hengessä, että pyritään kyllä ihan korkealle, mutta pyritään kuitenkin realistisesti pohtimaan myös sitä, mihin voimme myös päästä. Toiseksi, minä näen suuren esteen tässä rahoituksessa, infrastruktuurihankkeiden rahoituksessa. Eli miten rahoitus löydetään? Me elämme nyt hyvin tiukkojen budjettien aikaa Jäsenvaltiot tuskastelevat sen kanssa, että saataisiin budjetit pysyvään konvergenssikriteereiden luomissa puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että painetta on paljon. Prioriteetit ovat tärkeitä, jotta jotain hankkeita tuettaisiin. Ja erityisesti sellaiset hankkeet, jotka eivät tuntuisi olevan taloudellisesti kannattavia, joita ei välttämättä saada kannattaviksi niiden elinaikansa aikana. Eli useat hankkeet ovat, jos ei taloudellisesti kannattavia, niin lähinnä strategisesti tärkeitä. Ja joitain tekijöitä tähänkin on löydettävä. Tuskin EUn budjetissa on paljon varaa, tuskin jäsenvaltioidenkaan. Joten minä näen tässä nyt todella ongelman. Ja tästä ongelmasta on jotenkin nyt päästävä eroon. Hyvin tarkkaan kuuntelin kollegan kommentteja ja toiveita siitä, että suurin osa sähköstämme saadaan uusiutuvista energialähteistä vuonna 2050. Tämä mielestäni oikein hyvin osoittaa sen, miten toivo voittaa tässä kokemuksen äänen. Mutta toki hän taisi sanoa, että liikaa joustavuutta annettiin jäsenvaltioille, kun puhutaan energialan päätöksistä, että tarvittaisiin enemmän keskitettyä valvontaa ja tiukempaa lainsäädäntöä. Tuo on sellainen poliittisen ajattelun koulukunta, joka tulee Euroopan unionin ulkopuolelta, eikä sovi kovinkaan hyvin niiden vapauksien kanssa yhteen, joista mielellämme täällä Euroopan unionissa puhumme. Lisäksi nämä eivät ole kovin käytännöllisiäkään. Kuten aikaisemmin sanoin, tämä liittyy rahoitukseen ja tämä tuskin onnistuisi. Tässä vaiheessa haluaisin, kun olen Aseanin asian esittelijä, niin haluaisin puhua heidän roolistaan, koordinoivasta roolista, kun infrastruktuurihankkeita – koordinoidaan siirtojärjestelmissä erityisesti, koska heillä on sellaista säätelyvoimaa, joka saattaisi kannustaa yksityistä sektoria toteuttamaan sellaisia asioita, joita me nyt toivomme, eli parantamaan infrastruktuurin kattavuutta Euroopassa. Ja minä toivon, että ne voivat olla avuksi. Tietenkään he eivät voi päästä eroon tästä perusongelmasta, eli rahoituksen puutteesta. Nämä siirtojärjestelmäoperaattorit ovat usein osoittaneet, että on hyvin vaikea saada lisenssit, hyväksynnät, luvat. Ja Sosa Wagner esittikin, että tämä on haaste, kun infrastruktuurihankkeista puhutaan. Ja tässä meillä on ongelma. Annetaanko siis viranomaisille enemmän mahdollisuuksia puuttua suunnitteluun ja verrattain, verrattuna sitten paikallisiin suunnitteluihin tai ihmisiin, jotka eivät omalle takapihalleen halua jotain, eli näitä nimmejä. Toivottavasti tämä meni tulkkauksen kautta perille Not in my backyard siis, eli ei minun takapihalleni. Eli nämä ovat sellaisia tuntemuksia, joita ihmisillä on. Eli jopa nämä loistavat tuulivoimalat ovat sellaisia, että monetkaan eivät halua niitä omalle etu- tai takapihalleen. Ja siksi tasapaino on löydettävä. Eli keskitettyä suunnittelua tarvitaan – ja samalla paikallisdemokratialle ja ihmisille on annettava omat oikeutensa. Eli tämä on hankala, että saadaan lupa hyväksyntä hankkeelle. Ehkä ei hanke sinänsä, vaan, vaan sen hyväksyttäminen on hankalaa. Ja lopulta lempiaiheemme, uusiutuvat energiaresurssit. Minun on nyt ajateltava tässä sitä, että – Nykyisissä talousoloissa kyllä pohdin sitä, pakotetaanko jotkut jäsenvaltiot miettimään uudestaan niiden tukijärjestelmiä, jotka kohdistuvat uusiutuviin energialähteisiin, kun ajatellaan, mitä valtavia kustannuksia siitä syntyy verrattuna perinteisempiin energiamuotojen käyttöön. Tämäkin on asia, joka on pidettävä mielessä. Kiitos puheenjohtaja. Ek. Seurana Lena Ek. And uh, may I wish uh, all my colleagues... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa hyvää uutta vuotta kaikille. Tästä komission tekstistä voisimme varmaan kaikilla yhtä mieltä siitä, että meillä on ongelmia energian sisämarkkinoiden suhteen tarvitaan investointeja ja parempaa kestävyyttä. Lisäksi kuluttajien tilannetta tulisi parantaa esimerkiksi erityisesti pienempiä yrityksiä. Kun joitain vuosia sitten neuvoteltiin kolmatta energiapakettia, niin silloin työskenneltiin paljon sen eteen, että markkinat toimisivat paremmin. Jotta jotta jakelun ja tuottamisen suuret monopolit saataisiin murrettua, jotta tässä olisi, että markkinoilla olisi enemmän toimijoita, pienempiä toimijoita ja uusia teknologioita. Lisäksi halusimme parantaa investointeja se oli ja on edelleen tärkeää vaihtoehtoisille energiamuodoille. Tuen täysin tehtyjä päätöksiä, mutta tässä ehdotuksessa minä näen niin, että se on ristiriidassa niiden keskustelujen kanssa, joita käytiin muutamia vuosia sitten, ja jotka on heijastettu Benson mietintöön, josta muun muassa Benson mietinnön, josta keskusteltiin muutamia kuukausia sitten. NSOG-projekti, joka vastikään aloitettiin, niin mielestäni siinä mentiin hieman... Öö, siinä olisi mietittävää. Meidän tulisi analysoida niitä seurauksia, joita tällä ehdotetulla päätöksellä olisi liittyen omistussuhteisiin, ympäristöön ja kuluttajien muun muassa. En ole täysin varma siitä, että komissio tietäisi paremmin kuin markkinat. Olen varma, että parlamentti kyllä tietää tämän asian paremmin. Uskon, että meidän tulee olla varovaisia siitä silloin, kun käännetään päätöksenteko ohjaamaan asioita eri suuntaan. Rahoituksen suhteen niin en näe, että energiayhtiöt ovat Euroopassa kaikkein heikoimmilla. Energiayhtiöillä on vakaa tilanne. He ovat terveessä kunnossa. Energiayhtiöt tekevät voittoa En ole varma siitä, että vanhan verkon käyttäminen tai se, että sitä on käytetty liian pitkään, niin tarkoittaa siis sitä, että veronmaksajat joutuisivat maksamaan tämän laskun. Meidän tulee miettiä, mitä maksetaan ja kuka maksaa tässä strategiassa. On mielestäni riski, että suunnitellaan samansuuntaisesti tätä projektia, että siinä jää paljon asioita käyttämättä. Olen kollega Chichestin kanssa samaa mieltä siitä, että energiayhtiöt voisivat olla tärkeimmässä roolissa. Se, miten kulut jaetaan tässä teollisuudessa pienten yritysten ja kuluttajien välille, niin meidän tulisi tarkkailla tilannetta. Sillä näkisin, että tähän liittää on hyvin samanlaiset lähtökohdat, kun puhuttiin verkkovierailu hinnasta siitä, kuka loppujen lopuksi maksaa. On tiettyjä alueita Euroopassa, jossa tämänhetkiset säännökset ovat ristiriidassa kilpailusäännösten kanssa. Haluan onnitella mietinnön laatijaa hyvästä työstä ja odotan hyvää yhteistyötä tämän tärkeän asian tiimolta. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, jetzt haben alle Schatten... Arvon kollegat, kaikki varjoesittelijät ovat käyttäneet puheenvuoron, kuten myöskin esittelijä. Kymmeneltä aloitamme äänestyksillä ja kymmenen puheenvuoropyyntöä on vielä esitetty. Ja sitten kohta viisikin pitäisi vielä saada käsiteltyä, joten voin oikeastaan antaa parille henkilölle puheenvuoron sekä komission edustajalle. Sitten siirrytään äänestyksiin ja äänestyksen jälkeen käsittelemme kohtaa viisi, koska muuten tämä leviää käsiin ja muiden kollegoiden on vain sitten esitettävä kantansa seuraavissa kokouksissa. Eli lyhyempiä ja ytimekkäitä kommentteja kaivataan. Ei onnistu, että esityslista on pitkä kuin nälkävuosia, kaikki puhuvat puoli tuntia, se ei onnistu. Ehkä me tarvitsemme tähän liittyen uudistuksia. Minulle sopii kyllä vaikka minkälainen lähestymistapa, mutta se tarkoittaa käytännössä ainakin tänään sitä, että nyt kaikki eivät saa puheenvuoroa. Ensi kerralla toimitaan toisella tavalla, kello käy ja jokainen saa sitten minuutin tai kaksi puheaikaa ja sillä selvä. Kollega Gyrk saa nyt puheenvuoron, sillä hän oli täällä tasan kello yhdeksän, joten olkaapa hyvä. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és eh, igyekszem eh, rövidre fognani, fogni a mondani valómat. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän esittää asiani hyvin lyhyesti. Alkuun kiitokset esittelijälle tästä alustuksesta ja minä uskon, että tässä ollaan ihan oikealla jäljillä. Tekstikin on oikein laadittu, mutta meidän täytyy pohtia ensinnäkin seuraavaa kysymystä – miksi meidän on puututtava tilanteeseen? Miksi tätä infrastruktuurikysymystä ei voitaisiin hoitaa markkinavoimien kautta? Jos me nimittäin puutumme sisämarkkinatoimintaan, niin ehkäpä tulos olisi parempi. Eli minun mielestäni tärkein seikka, joka piti ottaa huomioon, oli se, että miten voimme ylittää nämä esteet, jotka edessämme olivat. Minun mielestäni nämä keskeisimmät esteet olivat seuraavat. Kansalliset intressit menevät alueellisten intressien ohi, sitten lupamenettely ja kolmanneksi rakenteisiin liittyvät suuret vaatimukset. Näiden esteiden poistaminen edellyttää, että tekstissäkin huomioidaan nämä kolme seikkaa. Ensinnäkin tämä alueellinen ulottuvuus ja koordinointi. Jotta voisimme saada aikaiseksi yhtenäismarkkinat, niin se edellyttää rajat ylittäviä projekteja, joihin eivät kansalliset intressit vaikuta. Eli me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä yritysten, energia-alan yritysten kesken. Hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä on jo olemassa. Viimeisen kahden vuoden aikana Unkari ja Romani ovat tehneet tiivistäkin yhteistyötä, mutta tämä ei riitä. Toinen este liittyy taas tähän lupamenettelyyn. Suurten projektien suhteen on tärkeää, että me pääsemme eroon päällekkäisestä työstä. Me tarvitsemme tällaista yhden luukun, yhden lupamenettelyn järjestelmää. Ja niin kuin on useampaan otteeseenkin todettu, meidän täytyy löytää kuten kollega Chichester totesi, toimivat rahoitusjärjestelmät. Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan 200 miljoonaa näihin energiaprojekteihin. Nabukon osalta tämä tarkoittaa, että kolme kertaa Nabukon summa menisi vuosittain, vaikkakaan vielä mitään käytännön tasolla ei ole tapahtunut, mutta silti tätä laskentaperustetta voidaan jo tässäkin vaiheessa käyttää. Joten investointaa tarvitaan kipeästi ja se taas edellyttää vakaata sääntelykehystä. Täällä on viitattu EU-varojen käyttöön, mutta tietenkin yksityistäkin panostusta tarvitaan ja se taas edellyttää uusia rahoitusjärjestelmiä. Eli nämä kolme seikkaa halusin ottaa esille. Yhteenvedonomaisesti toteaisin esittelijän suuntaan, että mitä tulee Keski- ja Itä-Euroopan alueisiin, niin tämä on, on hyvä asia, että hän on huomioinut nämäkin alueet, siellä kehitys ei ole ollut vielä tyydyttävää, mutta kehityksen parantaminen olisi kaikkien unionin kansalaisten etujen mukaista. Me tarvitsemme myöskin muita projekteja ja varmistamaan näin, etteivät eristyksessä olevat alueet enää kärsisi tästä eristyneisyydestä. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Samoin kuin kollega Shadow haluaisin sanoa, että meidän pitää saada nämä asiakirjat sopimaan yhteen. Hän puhui siitä, mistä on jo sovittu. Minä haluaisin viitata keskusteluun, jota käydään Euroopan tasolla, joka jatkuu tänä vuonna vielä. Nyt keskustellaan siitä, että kasvihuonekaasupäästöjämme on leikattu Tämä 20 prosenttia, jos haluamme olla johdonmukaisia, niin se pitäisi ottaa huomioon myöskin tämän asiakirjan yhteydessä, kun käsitellään energiainfrastruktuuria. Siksi, että komissio on arvioinut, että suurin osa kuormasta tulee niille sektoreille, jotka joutuvat leikkaamaan enemmän kuin 20 prosenttia, että päästään käskimäärin siihen. Eli energiasektorilta odotetaan kaikkein eniten – ja siksi tässä on suuri ero, puhutaanko näistä lupauksista vai lupauksista, jotka ovat jopa 30 prosentin leikkaus. Joten tässä asiakirjassa ja tässä keskustelussa pitäisi myöskin pohtia sitä, mitkä lisäprojektit ovat sellaisia, joita tulisi toteuttaa Euroopan tasolla, jos halutaankin siirtyä 30 prosentin tavoitteeseen. Ja tämä vaatisi sellaisia toimia, kuten Charles Chichesterin puheenvuorossa tuli esiin. Meidän täytyy pystyä myös määrittelemään, mitä on tehtävä energia-alalla, ja olen, olisin iloinen, jos tämä otettaisiin tässä asiakirjassa huomioon. Ja seuraavana edustaja Balcitis. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, taip pat šiandieną buvo daug išsakyta apie bendros energijos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Täällä on jo useampaan otteeseen viitattu yhtenäismarkkinoihin. Poliittisesti olemme yhtenäisessä Euroopassa, mutta taloudellisesti me kilpailemme toistemme kanssa. Ja ongelmana on se, että meillä ei ole energia-alan infrastruktuuria olemassa. Esittelijä on kuvannut tilannetta selkein sala, sanakääntein, mutta mielestäni olisi hyvä myöskin saada tietoa siitä, miten kaasusektorilla voitaisiin toimia. Viittaan tässä juuri tähän palautusjärjestelmään, koska muuten emme saa aikaiseksi yhteisiä energiamarkkinoita. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että jos emme ole valmiita puhuma, puhaltamaan yhteen hiileen, niin silloin uusia verkkoja ei synny, joten meidän täytyy saada aikaiseksi jo uusia virikkeitä, joka rohkaisee yksityistä sektoria investointeihin. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta yksityinenkin sektori saadaan mukaan tähän hankkeeseen. Ja että olemassa olevia infrastruktuureja ei ainoastaan lainata muiden käyttöön, Tarkoita tällä sitä, että jokaisella pitäisi olla tämä yhteinen tavoite silmien edessä. Voin sanoa, että kyllä tämä teksti on hyvä, mutta on tietenkin selvää, että jatkossa tulemme esittelemään monia hyviä ehdotuksia ja tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitos ja kollega Hilbrecht vielä ihan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin toivottaa kaikille hyvää menestyksekästä uutta vuotta ja kiittäisin myöskin siitä, että esittelijä Sosa Wagner suhtautuu niin myönteisesti. Me olemme valmiita edelleen yhteistyöhön. Aika ei ole paljon, joten luvallanne puhuisin kolmesta seikasta. Ensinnäkin se, miten hankkeet valitaan, miten priorisoidaan. Minun mielestäni meidän pitäisi oppia menneisyydestä. TEN-verkostojen yhteydessä viisi vuotta sitten teimme sen virheen, että mottona oli se, että jos minun hankkeeni otetaan mukaan, niin minä tuen sinun hankettasi. Näin ei voida enää tehdä. Yli 500 projektia on mukana, prioriteetteja ei yhtään. Tänään meidän täytyy päästä prioriteetteihin ja siksi komissio on lähtenyt tällaiseen top-down lähestymistapaan. Ensoen tai Ensokin kanssa tämä sopii kyllä ihan hyvin yhteen. Eli ne hankkeet, jotka ovat kymmenen vuoden ohjelmassa sopivat prioriteetteihin, jotka komissio on sopinut, mutta samalla turvataan toivomamme joustavuus. Poliittisesti pitää sopia suurista prioriteeteista ja sitten mahdollistettava se, että yksittäisten hankkeiden pikkuseikat suunnitellaan toisaalla. Toivon, ettei lähdetä nyt jälleen hyvin tiukasti määrittelemään yksityiskohtaisesti – säätelemään, mitä yksityiskohtaisia hankkeita halutaan. Se pitäisi jättää yrittäjille. Toiseksi lupamenettelyt. Varmasti olemme kaikki tyytymättömiä siihen, miten kauan lupamenettely menee. Komissio on sitä mieltä, että tämä on saatava ripeämmäksi. Tämä ei tarkoita sitä, että haluamme rajoittaa edustaja Chichester kansalaisten mahdollisuuksia tai puuttua ympäristövaikutusten arvioihin. Ja siksi saimme tukea ympäristön pääosastolta, koska heitä kyllästyttää se, että ympäristövaikutusten arviointia pidetään aina syntipukkina siinä, että lupamenettely menee liian pitkään. Kyllä kaikista oikeuksista voidaan pitää kiinni ja silti toteuttaa ripeä menettely maksimissaan viidessä vuodessa. Parempi, että viidessä vuodessa saadaan selkeä päätös, vaikka se olisikin ei. Ei niin, että odotellaan 15-20 vuotta, voidaanko joku hanke toteuttaa. Eli nopeampi menettely kunnioittain kansalaisten oikeuksia, mutta myös rohkeasti pitää voida tehdä päätös. Ja tässä paljon on niiden käsissä, jotka toteuttavat lupamenettelyitä, jotka usein jälkikäteen eivät oikein halua sanoa juuta eivätkä jaata ja siksi prosessi on niin hidas. Siksi meidän pitäisi saada tästä nopeampi menettely ilman, että kansalaisten oikeuksia leikataan. Kolmanneksi tietenkin epämiellyttävänä aiheena rahoitus. Selvää on se, että suurin osa investoinneista pitää saada yksityiseltä tasolta. Tässä, tämä asia on ihan selvä. Tässäkin Sääntelyviranomaisilla valvovilla viranomaisilla on keskeinen rooli, jotta otetaan tämä huomioon tariffeja sovittaessa. Viime vuonna nähtiin, että prioriteettina oli se, että painettiin tariffit niin alhaiselle tasolle, koska sääntely- tai valvontaviranomaiset eivät halunneet kuormittaa kuluttajia. Ja jopulta jakeluverkostoon yritykset joutuvat ongelmiin, eivät voineet investoida enemmän, koska ei ollut riittävästi tuottoa investoinnille. Meidän pitää löytää tässä hyvä väline siihen, että voidaan oikein kannustaa investointeja ilman, että kuormitetaan liikaa kuluttajaa. Tämä on tehtävä ja vaikea sellainen valvonta viranomaiset ovat tässä puun ja kuoren välissä, mutta heidän on siitäkin tilanteesta jotenkin selvittävä. Tietenkin, kuten kertomuksessamme olemme sanoneet, joillain aloilla ei kuitenkaan päästä tai saada näitä investointeja, koska erityisesti rajat ylittäviä intressejä ei saada aina yhdistettyä. Meillä on European Recovery Program, siinä on 50 prosenttisesti tuettu alkuun hankkeita. Eli meillä on vielä yksi mahdollisuus, eli julkinen taho, jäsenvaltio tai Euroopan unioni voi olla mukana, jotta hankkeet ainakin saataisiin nopeammin liikkeelle. Mitä rahoitusmenettelyä? menetelmiä tähän sitten löydetään. Siitä meidän on vielä keskusteltava. Nyt on uusia rahoitusmenetelmiä, yksityisen ja julkisen yhteistyötä, uusia joukkovelkakirjalainoja, European Recovery Program hankkeet ovat näyttäneet ihan hyviltä. Me tarvitsemme eri investointimenetelmien sekoituksen. Keskustelu on mielenkiintoista, olemme valmiita lisää yhteistyöhön ja vuonna 2011 voimme saada johtopäätökset tästä. Totta kai toivomme, että voimme ottaa huomioon myös teidän mietintönne ehdotukset. Kiitos oikein paljon. Toivon hyvää yhteistyötä edelleen. Paljon kiitoksia. Kollega Herzogilla on työjärjestyspuheenvuoro ja muitakin puheenvuoropyyntöjä. No hienoa. Tästähän tulee vielä jänskä kokous. Uh, Kiitos herra puheenjohtaja. Pahoittelut, että pyysin puheenvuoroa ensimmäinen helmikuuta Eurooppa-neuvosto käy asiasta pääministerin keskusteluja ja olisi hienoa, että tässä valiokunnassa kaikki saisivat puhua aiheesta ja olisi hyvä, jos voisi, voisimme lähettää oman kirjallisen mielipiteemme Eurooppa-neuvostoon, jossa pääministerit kokoontuvat Unkarissa. Kiitos. Kollega Cicet, äh, kollega Nistel, von Nistelrooy. Van Nistelrooy. Herra puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Ne, jotka eivät nyt saa puheenvuoroa, niin toivoisin, että heidän nimet kirjataan paperille ja saavat siten myöskin sitten heti seuraavassa kokouksessa ensimmäisenä puheenvuoron. Näin voinen olettaa. Ja. Kyllä. Asia selvä. Kollega Jadot. Oui, monsieur le président. Herra puheenjohtaja, olin, nostin ö, esille, että komission ö, tämän Prime-mallin, sillä he eivät tätä huomioon mitenkään ö, säännöksiä vuodesta 2010 lähtien tämän heidän mallin ja sen välillä, mitä tämä, missä täällä äänestetään. Gut, da wäre ich sehr dankbar. Hyvä. Kollega Hilbrecht, voisitteko vastata tähän kirjallisesti, sillä tämä on tärkeä kysymys, jota ei voida hoitaa ihan noin vain. Muut kollegat saavat puheenvuoron sitten ensi kerralla ja saavat heti keskustelun alussa puheenvuoron, mikäli ovat sitten ylipäätään paikalla. Nyt pääsemme äänestyksiin. Esityslistan kohta kuusi. Ensimmäisenä kollega Beletin teksti, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot. Suoraan asiaan. Ensimmäinen äänestys. Voin olettaa, että äänestyslaitteet toimivat. Tarkistus yksi. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22. Aja, no, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Mikäs nyt mättää? Eikö tämä toimikaan? One minute, please.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 No niin, otetaanpa alusta. Once again, number 21. Eli tarkistus 21, äänestys alkaa. One without Yksi kollega on jättänyt kol- korttinsa kotiin, yksi EPPn edustaja liikaa äänestämässä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Oh, yeah. Mr. Goebbels, they have no card. That means 26 for... Eli 26 ääntä puolesta, 23 vastaan, siis 27 puolesta. Eli hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Anteeksi. No nyt minä tässä sekoan. 22 siis, siitä ei tarvitse äänestää laisinkaan. Eli 23 ja 8 yhtenä pakettina. Puolesta äänet, vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24, 38, 43, 49 yhtenä pakettina ja puolesta äänet kiitos. Ai jaa, siis raukea. Ah, no niin, liian pitkä loma, niin eihän sitä tiedä enää mitä sitä puhuu. Eli seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11. Puo täydennettynä suullisin tarkistuksin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta ja 13 ja tarkistus 14 sekä kompromissitarkistus 2 sekä 19 että 66 yhtenä pakettina. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No niin, sitten osa raukeaa. Tarkistukset 16, 17 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taas päästään muutamista tarkistuksista eroon. Seuraavaksi tarkistuksen 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 4 Aha, tarkistetaan. Koneäänestys tarkistuksesta 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos hylätty. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taas osa pois. Sitten kompromissitarkistuksen 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissitarkistuksen 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aha, johdanto kappaleeseen 5, tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta. Niin, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutama tarkistus raukeaa. Kolme Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kaksi, viisi ja 10 A-johdatosakappaleeseen liittyvä suullinen tarkistus yhtenä pakettina Yeah, five folds. Yeah, F two floor. But we vote on the overall amendment of Mr. Pierre. And number two. Yeah, on block Oh, it's only necessary to, to vote on ten. Eli me äänestämmekin vain tästä suullisesta tarkistuksesta johdatusosakappaleeseen 10a liittyen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 sekä 35, ne ovat identtiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen yhdeksän. Esittelijä, pitääkö tästä ysistä äänestää? Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, 4 vastaan, ja sitten vielä Ja vielä yksi ääni lisää tulosluetteloon kollega Goebbelsin. Ja sitten vielä tämä, ai siis uudestaan. Äänestetään tästä lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Eiväs päätykään. Päättyy. And adopted same hyväksytty samoin lukemin. Onnittelut esittelijälle. Näin pääsemme seuraavaan äänestykseen. Da geht's um den Golf Council, Angelika Niebler. Angela Nieblerin asiakirja Euroopan unionin suhteet Pesälähden yhteistyöneuvoston yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta lisäyksenä. Ei, vaan edustaja Bytikoffer. Olkaa hyvä, onko siinä ongelma? Puheenjohtaja, valitettavasti kaksi väärinkäsitystä. Ei tässä ehdotettu, että se olisi lisäyksenä, vaan tarkistuksena ja toiseksi väärinkäsityksenä tämä liittyy tähän energia-asiantuntijaryhmään. Se ei käsittele ydinturvallisuutta, kuten tässä tekstissä sanotaan. Se on siinä muutoksessa, mutta jos se tulee lisäyksenä, tai jos sitä ei hyväksytä muutoksena, niin kollegoiden pitää äänestää vastaan, jotka eivät halua sitä hyväksyä. Edustaja Niebler vielä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ei siinä olisi ongelma, että se tulisi lisäyksenä ryhmäni voisi silloin puoltaa, mutta ydinturvallisuus on aihe, joka EUn ja Persian lähden yhteistyöneuvostossa otettaisiin esiin. Pyytäisin siis, että ryhmäni äänestää Pytikofferin tarkistusta vastaan. Äänestämme kolmosesta, mutta ei lisäyksenä. Se saattaa vaikuttaa, siis muutoksena, muutoksena puheenjohtaja korjaa. Ja tämä saattaa muuttaa joidenkin kollegoiden äänestyskäyttäytymistä. Kolme siis, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Neljä. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15. Ko, ei vaan kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. And closed. Äänestys päättyy. neljä kuusi tyhjää. Onnittelut kollegalle. Seuraava kohta. Ei meillä ole enää äänestettävää. No, hienoa. Sitten jatketaan. Kollegat, palaamme esityslistalla kohtaan viisi. number five. Dabei geht es um die Kohdassa viisi on se kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käytöstä. Kollega Bellet saa jälleen puheenvuoron, olkaa hyvä. Unser Kreativabteilung. Luovan osaston puolesta. It's your turn. Ivo. Please be quiet, please. Thanks, uh, thanks very much, uh, Chairman. And I apologize that I have to take the floor. again. Kiitos, herra puheenjohtaja. Pahoittelut, että olen taas äänessä. Puhumme kulttuurista ja kulttuuriteollisuudesta – Haluaisin ensin kertoa, mitä nämä teollisuudet ovat. Taide, teollisuus sinänsään. Puhutaan myös elokuva-alasta, televisiosta, radiosta, videopeleistä, uusmediasta ja kaiken tämän yläpuolella, kun puhutaan kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuudesta, niin puhutaan arkkitehtuurista, designista, alajaostoista, kuten muoti, teollisuus, graafinen suunnittelu. Ja siihen liittyy myös uuden teknologian sektorit ja turismisektori. Tämä on siis erityisen tärkeä teollisuuden ala. Viitaan komission vihreän asiakirjan, jossa puhutaan suuresta potentiaalista, joka tällä sektorilla on. Tämä on kenties eräs Euroopan dynaamisimmista sektoreista. 2,6 prosenttia siis tämä edustaa Euroopan taloudesta 2,6 prosenttia ja se työllistää miljoonia ihmisiä. Ja tässä puhutaan nimenomaan PK-yrityksistä. Ne ovat pieniä tekijöitä, jotka luovat taidealalla ja teollisella alalla uusia trendejä ja uusia teknologioita – Nyt nostan esille nämä ehdotukset, jotka teillä on edessänne. Kulttuuri, teollisuuden ja luovan alan teollisuuden tekijät ovat suurin haasteiden edessä ja me haluaisimme auttaa näiden haasteiden kanssa. Haluaisimme viitata digitaaliseen asiakirjaan, joka on meille kaikille hyvin tuttu. Se on edessä Eurooppa 2020 lippulaivahankkeista. Haluaisimme luoda todellisen yhteisen markkinan verkos, verkkosisällöille ja haluaisimme turvalliset, turvalliset eh, digitaaliset palvelut ja riittävät laajakaista yhteydet. Tässä ei ole mitään uutta, mutta on tärkeää myös alleviivata se tässä yhteydessä, sillä se on eräs tärkeimmistä kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden asioista. Lisäksi on taattava riittävä rahoitus. Täällä on sanottu jo aiemmin, Suurin osa PK-yrityksistä, jotka ovat tällä teollisuuden alalla aktiivisia, kärsivät jatkuvasta rahoituksen puutteesta. On selvää, että on suuri tarve innovatiivisille rahoitusinstrumenteille, esimerkiksi tarvitaan siis innovatiivisia rahoitusinstrumentteja enää olen puhunut niistä aiemmin, enkä toista nyt kaikkea uudestaan. Mielestäni Euroopan unionilla tulisi olla aktiivinen rooli tämän asian tiimolta, sillä puhutaan siitä, että saadaan valjastettua kaikki potentiaali yli rajojen käyttöön. Se, mitä me ehdotamme, on tarkkoja toimenpiteitä, joita voidaan ottaa, jotta saadaan nämä teollisuuden alat merkittäväksi tekijöiksi innovaatiokentällä. Ja he tarvitsevat varoja, jotta näin voisi olla. Eräs tärkein aspekti tässä on se, että suojellaan tekijänoikeuksia. Tämä ei suinkaan ole arvon puheenjohtaja mikään uusi asia. Ja tästä on puhuttu tässä valiokunnassa ja komissio on myös ottanut asian hoitaakseen, mutta on tärkeää nostaa se jälleen esille. Suuri, yksi suurimmista huolenaiheista on se, että löydetään hyvä tasapaino riittävän suojelun riittävä suojelu sille, mitä luodaan, ja toisaalta se, että saadaan luotua uusia palveluja. On löydettävä, löydettävä siis tasapaino näiden kahden tarpeen välille. Se, mitä komissio työskentelee sen kanssa, että saisimme puitekehyksen säännöksille näille tekijänoikeuksille, jotta voitaisiin luoda parempia rajat ylittäviä sisältöjä. Ja lisäksi olisi saatava rajat ylittävät lisenssijärjestelmät, jotta voitaisiin asianmukaisesti suojella tekijöiden oikeuksia. Lisäksi tässä luonnoksessa nostetaan esille verotuksellisia seikkoja, muun muassa arvonlisävero valtaosassa jäsenmaista. Yrittäjät, jotka ovat aktiivisia kulttuurituotannon ja luovan teollisuuden aloilla, he kärsivät vanhanaikaisesta arvonlisäverojärjestelmästä esimerkiksi Esimerkiksi painoalalla kirjojen arvonlisävero on nolla, mutta mm, verkosta löytyvien kirjojen arvonlisävero on 1920 prosenttia ja mielestäni tätä olisi järjestettävä, mikäli haluamme tukea näitä teollisuuden aloja. Arvon puheenjohtaja, tässä oli yhteenveto tästä luonnoksen pääkohdista, jotka haluamme esittää valiokunnalle, ja meidän piti tietenkin rajoittaa sitä jossain määrin, mutta olemme kuitenkin avoimina kaikille ehdotuksille. Olen myös kulttuurivaliokunnan jäsen, joten voin nostaa asioita esille myös kulttuurivaliokunnassa. Ähm, Kiitoksia Seuraavana kollega Batjati Kacet. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> Bueno, agradezco en primer lugar al señor Bellet. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset ensinnäkin kollegan Belletille tästä lausunnosta. Hän on löytänyt siinä tärkeitä seikkoja esitettäväksi. Meillä on mahdollisuus tehdä kulttuurivaliokunnassa yhteistyötä. En ole sinänsä yllättynyt tästä hyvin tehdystä työstä. Pari kommenttia vain. Komissio haluaa siirtää merkittävästi painopistettä palveluista innovaatioiden suuntaan. Ja edustaja Pelet on puhunut siitä, miten paljon eri aloja tähän kulttuuriteollisuuden ja luovan alaan liittyy. Ja paljon riippuu tulevaisuudessa varmasti siitä, miten käytämme mahdollisuuksia tukea innovaatioita. Tässäkin yhteydessä me tarvitsemme paikallisviranomaisia ja sieltä kaikilla tasoilla Euroopan unionin tasolle asti sellaista ympäristöä, joka kannustaa ja mahdollistaa sen, että kulttuuri ja luova ala kukoistavat Euroopan unionissa. Kaiken kaikkiaan edustaja Peletin ehdotukset sopivat minulle. Olen hänen kanssaan sitä mieltä, että kulttuuriteollisuus on tärkeä, kun ajatellaan työpaikkoja ja talouden kasvaa. Kuitenkin haluaisin lisätä sen, että kaikenlaista synergiaa syntyy muiden alojen kanssa, jotka eivät ole yksinomaan kulttuurin alan tai luovia aloja. Nämä synergiatekijät voisivat luoda pohjaa uudenlaiselle tietopohjaiselle yhteiskunnalle – kohdassa neljä, kun hän puhuu teollisia tekijänoikeuksista, niin totta kai olen samaa mieltä siitä, että on pidettävä mielessä, että kyse on kannustemesta ihmisille luoda, innovoida, mutta samalla meidän pitää selkeästi muistaa, että on löydettävä sopiva tasapaino niin, että ihmiset voivat hyödyntää kaikkia näitä innovaatioita. Minä olen aina ollut puolustamassa kulttuuriteollisuutta ja kulttuuria kaiken kaikkiaan, mutta tähän liittyy tärkeä huolenaihe kulttuurin alalla. Me puhumme siitä, että kulttuuri luo vaurautta. Me saa koskaan unohtaa, että kulttuuriin liittyy toinenkin ulottuvuus, nimittäin identiteetin luominen – koulutus, kasvatuskysymykset. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka pitäisi varovasti sisällyttää sinne sanamuotoihin, jotta kulttuurin ja koulutuksen saamismahdollisuudet pidetään oikeassa suhteessa tällaisia tekijän oikeuksiin. Minä esitän muutaman tarkistuksen. Metsäarvossa. Kollega Metsados. Köszönöm, elnök úr. A kulturális és kreatív iparágak, ahogyan a jelentéstevő kollégám is fogal... Kiitos. Nämä teollisuuden alat, kuten esittelijä kertoi, ovat taloudelle merkittäviä teollisuuden aloja. Jos kun puhutaan näistä teollisuuden aloista ja sisämarkkinoista, on luotava positiivinen ilmapiiri näille teollisuuden aloille. Olosuhteita tulee parantaa ja kuulemisen aikana saamamme palaute viittaamme siihen, että meillä olisi mahdollisuuksia tehdä näitä parannuksia. PK-yrityksien toimintaa tulee helpottaa. Ja lisäksi meidän tulee suojella kulttuurin monimuotoisuutta. Kuinka voisimme helpottaa pk-yritysten toimintaa? Tulisi olla puiteohjelma, joka mahdollistaisi unionin sisäisen helpottaisi unionin sisäistä liikkumista, helpottaisi verotusasioita ja selkeyttäisi niitä. Helpottaisi loppukuluttajan asemaa. Ja lisäksi olisi vaihdettava parhaita käytäntöjä toimijoiden kesken tulisi olla huippuyksiköitä, tutkimusyksiköitä ja lisäksi olisi rohkaistava pk-yrityksiä tällaisen tärkeällä alalla. Kollega Ulfskog. Kiitos puheenjohtaja. Olin aikaisemmin kulttuuriministeri ja siitäkin syystä nämä kysymykset kiinnostavat minua kovasti. Mielestäni tämä on erittäin hyvä ehdotus. Minun mielestäni on tärkeää, kuten Maria Badia totesi, että suhtaudutaan avoimesti yhteistyöhön koulutusalan kanssa. Samalla on tärkeää, että nähdään, että tarvitaan tasapaino sen välille – missä jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta tarvitaan julkisten valtion budjettien kautta ja missä taas puhutaan yksityisistä aloitteista kulttuuriteollisuudesta. Eli tähänkin tarvitaan tasapainoa. Vastuun pitää olla myös valtion budjetissa rahoittaa kulttuuriinstituutioita, jotka toimivat myöskin tässä yhteydessä – vähän niin kuin ajatellaan valtion suuria tutkimuslaitoksia ja sitä, miten ne toimivat suhteessa teollisuuteen, joka on voittoa ajava. Eli julkisen ja yksityisen yhteistyö pitäisi puhua ainoastaan verokysymyksestä, alvesta. Kulttuurilla tarvitsee toki kaiken tukemme, mutta perustan on myös löydyttävä sieltä siitä, että jäsenvaltiot kantavat vastuun hyvin rahoitetusta perusrakenteesta, kun puhutaan kulttuurin instituutioista. Muuten emme saa mitään pitkäaikaista suunnittelua, emmekä näe minkälaista laatua. Kiitos. Kiitos. Haluaako komissio käyttää puheenvuoroa? Kollega Pasqua. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Zo skúseností, ktoré som získal pri riadení ministerstva školstva, vedy a techniky... Kiitoksia. Minulla on kokemuksia koulutusministeriöstä ja minä haluaisin kertoa teille hiukan tästä asiakirjasta. Jos me haluamme todellakin tukea kulttuuria ja kulttuurialaa, niin kyllä meidän täytyy suojella myöskin tekijänoikeuksia maailmanlaajuisesti, koska me kohtaamme näihin kysymyksiin tuon tuosta. Mielestäni on tärkeää, että näitä kaupan kohteena olevia tekijöitä myöskin suojellaan. Vielä yksi ehdotus, jonka haluaisin ottaa esille. Ehkäpä meidän tulisi poistaa tämä ala arvonlisäverovelvollisuuden piiristä, mutta meidän tulee joka tapauksessa tarkastella tätä alaa toisin kuin niitä aloja, jotka tukevat innovointia ja teollisuutta. Kolikon yksi puoli on tietenkin tämä tukipuoli, mutta toinen puoli on tämä luovan puolen äh, Äh, viihdyttävä puoli. Viittaa tässä nyt esimerkiksi äh, musiikkiteollisuuteen, eli meidän pitäisi aina katsoa tämän kolikon molempia puolia. Kiitoksia. Merci, monsieur le, le président. Merci aussi, monsieur le, le rapporteur. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitos esittelijälle. Komissio on iloinen siitä, että valiokunta on käyttänyt hyväksemme meidän vihreä kirjaa, sillä tavoitteenamme on valjastaa kaikki potentiaali, joka näillä teollisuuden aloilla on käyttöön. Haluaisimme myös, että olisi poliittista tahtoa, jotta voisimme tukea näitä teollisuuden aloja. Olemme siis iloisia siitä, että olet osoittaneet suurta mielenkiintoa, jotta luovan ja luovan alan ja kulttuuriteollisuuden alat voisivat paremmin. On myös positiivinen asia, että eri valiokunnat tekevät yhteistyötä parlamentin sisällä ja uskon, että vihreä kirja mm, auttoi tässä nostitte esille tiettyjä kohtia. Saimme 350 yhteydenottoa tai huomautusta julkisen kuulemisen jälkeen. Useimmiten nostettiin esille pk-yritysten tukeminen, tekijänoikeusasiat, ja sen nostettiin myös tarve, että löydettäisiin tasa-arvo pääsy kulttuurisisältöihin ja tekijänoikeuksien suojelu. Lisäksi no siten se, että olisi hyvä löytää uusia julkaisukeinoja näille luoville aloille. Lisäksi haluaisin nostaa esille, että mikäli on, vaaditaan, että eri politiikat tukevat luovia aloja, niin vaaditaan myös se, että on myös huomioitava, että luovat alat ovat riippuvaisia Euroopan unionin toimista ja myös paikallisten viranomaisten toimista. Meidän tulee siis kaikkien olla yhtenä tämän projektin taustalla. So, ich bedanke mich herzlich Sydämelliset kiitokset. 18. päivän mennessä kello 12 tarkistukset on jätettävä, jotta asiat myöskin etenevät. Seuraavaksi esityslistan kohtaan kahdeksan. Kestävän Euroopan unionin poliittiset haasteet ja rahoitus vuoden 2013 jälkeen. Kesäkuussahan parlamentti päätti yritettiin luoda valiokunnan, joka käsittelee tätä ja tämä mandaatti on horisontaalinen luotetaan ja siksipä onkin tärkeää, että valiokuntiakin kuullaan ja valiokunta ilmoitti, että tammikuun loppuun mennessä he antavat meille lausuntonsa ja joulukuun alussa koordinaattorit ilmoittivat antavansa muodollisen kannanoton ja että asia käsitellään yksinkertaistettu menettelyä käyttäen ja että valmistelua työtä tehdään. Tällainen kirjallinen teksti on nyt pöydällä, jossa huomioidaan erinäiset asiakirjat, jotka asentiimot on laadittu. Kiitos tästä sihteeristön tekemästä työstä. Nyt pitäisi saada tuloksia aikaiseksi Tuskin minun tarvitsee kertoa teille, mitä tekstistä löytyy. Tämä hoituu varmaankin sutjakkaammin, kun sanon, että kyse on tutkimus, teollisuus, poliittisista kysymyksistä, myöskin sellaista kysymyksistä, jotka liittyvät budjettiin. Meidän täytyy vain muistaa, että tässä korostetaan sitä, että budjettipuolta ei unohdeta. Äskenhän me otimme jo infrastruktuurikeskusteluissa esille tämän budjettiasian. Sitä ei tarvitse toistaa. Ja teollisuuspolitiikan merkitystä on korostettu, ja mitä tulee tutkimuksen innovointiin, niin lähitulevaisuudessa tarvitaan tietenkin varoja, ehkä enenevässäkin määrin. On tietenkin selvää, että kunnollista politiikkaa ei saada toteutettua, jos varoja ei ole käytettävissä riittävässä määrin. Ja tietenkin, mitä tulee sitten avaruuspolitiikkaan, niin mehän tiedämme, että useimmissa Useimmat keskustelut ovat osoittaneet, että tämä kinkkinenkin ala vaatii omalta osaltaan toimivaa ja riittävää rahoitusta. Eli me emme lähde liikkeelle tai lähdemme liikkeelle siitä ajatuksesta, että riittävästi varoja toiminnan varmistamiseksi tarjotaan. Nyt emme käy perustavaa laatua olevia keskusteluja, vaan toivoisin, että ryhmien edustajat kertovat lyhyesti, mikä on kanta, ja me yritämme varmistaa, että tässä yksinkertaistetussa menettelyssä voidaan myöskin huomioida tarpeelliset tarkistukset, mutta kuten sanottu, meidän ei tarvitse käydä kaikkea viimeistä pilkoa myöten läpi, vaan katsotaan tätä rahoituksellisesta näkökannasta katsottuna tärkeimpiä aspekteja. No niin, ja aloitetaanpas keskustelut. Kiitos puheenjohtaja, en halua monimutkaistaa, mutta tuohon viimeisen kysymykseen. Avaruuskysymykset, Galileo-kysymykset, hankala, että rahoitusta ei saada – Ehkä voitaisiin vähän tiukempi maininta saada tuohon kohtaan 12. Oma budjettikohta ja tukea budjettivallan käyttäjien suuntaan komission jäsenelle, joka on tästä vastuussa. Siellä on melko kiistaisaa tällä hetkellä. Ehkä komissiolle sopisi se, että saataisiin oma budjettikohta, kuten kohdassa seitsemän on esitelty. Kiitoksia. Voisitteko esittää jonkinlaisen kirjallisen ehdotuksen? Ajatushan on loistava. Kollega Manturi. Sí, muchas gracias, presidente. Desde luego estando de acuerdo con la propuesta de hacer... Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä tästä yksinkertaistetusta menetelmästä. Meillä on kuitenkin joitain huomioita, jotka koskevat tiettyjä kohtia pääsääntöisesti haluaisin onnitella teitä hyvästä työstä, mutta ryhmämme on sitä mieltä, että tässä ei ole tarpeeksi vaatimuksia. Voin tehdä tästä kirjallisen kirjallisen esityksen, jossa nostan esille ne kohdat, joissa mielestäni on puutteita, ja sitten voitte katsoa, haluatteko tarkistaa ne. Kiitos, ja seuraavana kollega Kavalio. Thank you very much, uh, President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä keskustelu on hyvin tärkeää. Me tässä olemme muokkaamassa Euroopan tulevaisuutta 2013-2020. Me tarvitsemme innovatiivisen eurooppalaisen budjetin, joka voi kohdata kaikki edessämme olevat haasteet. Keskittyisin vain EU-rahoituskriteereihin. Olen poliittisia haasteita käsittelevässä valiokunnassa ja siellä on keske- keskusteltu keskeisestä kriteeristä. Ja minä olen taistellut sen puolesta, että poliittisen agendan mukaan saadaan tämä budjetti tällä hetkellä. Niin ei ole, joten tulevan budjetin pitäisi olla sopiva poliittisiin strategioihin 2020 strategian viitaten esimerkiksi ja viitata erityisesti lippulaiva-hankkeisiin. Toiseksi budjetti, joka voi vastata sosiaalisiin haasteisiimme ja kaikkiin eteenvaliokunnan asioihin, jotka liittyvät yhteiskunnan muutoksiin, jotka ovat edessämme. Kolmanneksi tarvitsemme Kuten tekstissänne painotitte joustavaa budjettia, haluaisin lisätä siihen yksinkertaistamisen, kuten tutkimuksen osalta yksinkertaistaminen pitäisi saada myöskin muualle budjettiin. Ja viimeinen kriteeri siitä tulee ehkä ensimmäinen. Pitäisi päättää, mikä on se politiikka, jonka kautta saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Mikä on siis tehokkaampaa? Käytetäänkö varoja EUn tasolla tehokkaammin kuin alueellisella, paikallisella tai kansallisella tasolla. Aiheet, joita käsittelemme täällä, todella tuovat eurooppalaista lisäarvoa. Tutkimus, energia, infrastruktuuri. Joten meidän pitäisi todella painottaa eurooppalaista lisäarvoa niiden aiheiden osalta, joita käsittelemme täällä itsevaliokunnassa. Tässä minun huomioni, jotka liittyvät horisontaalisiin kysymyksiin ja EUn budjetin kriteereihin. Kiitos. Bedanke mich, kollega Udi. Kiitos. Ja sitten kollega Udi. Je voudrais... Kiitos, herra puheenjohtaja. Minua harmittaa, että me parlamentaarikot emme saa me emme käytä muutosoikeuttamme hyväksemme. Tämä on erityinen asiakirja, jossa listataan tulevat haasteet. Nostaisin esille neljä kohtaa. Toisessa kappaleessa että ehdotetaan, että olisi lisäbudjetti. Ö, niin haluaisin, että olisi osa budjetista, jossa puhuttaisiin erityisestä budjetin kohdasta ennemmin kuin budjetin joustavuudesta. Mielestäni tämä moniohjelmallisuus tulisi sen pitäisi ottaa huomioon. Kappaleessa neljä ehdottaisin, että koska kyseessä on julkinen, julkiset varat, niin nostettaisiin enemmän esille tul- tutkimus kuin infrastruktuurin rahoittaminen, niin useissa jäsenmaissa markkinat itse rahoittavat nämä omat infrastruktuurihankkeet, niin mielestäni olisi tärkeämpi vaihtaa tämä järjestys ja lisätä, että energiainfrastruktuurit rahoitetaan silloin, kun markkinat eivät itse kyllä rahoittamaan näitä hankkeita. Lopuksi kappale, joka liittyy tutkimukseen. Mielestäni siinä ei selviä kovinkaan hyvin rahoituksen osalta. Puhutaan 20 prosentista bruttokansantuotteesta. Mielestäni olisi kuljettava kuitenkin sitä kohden, että tutkimus olisi eurooppalaisempaa. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että analysoidaan mitä jäsenmaissa tehdään ja mitä Euroopan unionissa tehdään ja saataisiin eurooppalaisempi kokonaisuus. Ja minä en näe sitä tässä tekstissä. Tässä mielestäni niin suuri yhteinen tekopyhyys. Mielestäni tutkimus eri tutkimukset eivät saa jäädä uhan alaisiksi. Voin tehdä tästä kirjallisen huomion. Äh, Erklärung. Niin, yksi lisäys. Hiukan tässä epäröin. On tietenkin selvää, että jokainen voi esittää tarkistuksen, niin kuin koordinaattoreiden kanssa on sovittu. Tarkoituksena on vain edetä nopeammin. Eli tarkistukset on jätettävä englanninkielisenä, näin sovittiin. Ja meidän on vielä sovittava tarkistusten jättöpäivästä tiistai 18. päivä kello 12. Ja niin kuin te äsken teittekin, niin meidän täytyy keskittyä nyt poliittisesti keskeisimpiin kysymyksiin, mutta on tietenkin selvää, että me kaipaamme tarkistuksen. Ja nyt Paul Rybich. Minä halusin painottaa myöskin sitä, että omista varoista keskustellaan tällä hetkellä. Meidän pitäisi huomioida se, että päästökaupasta esimerkiksi tulot käytetään siihen, että todella vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Eli tässä olisi tärkeää se, että näitä tulee voidaan käyttää omien varojen kautta myöskin meidän resursseihimme Kiitos. Ja seuraavana kollega Turmes. Äh, gutes neues Jahr für all die Kollegen, die ich noch... Alkuun toivottavasti hy- hyvää uutta vuotta niille kollegoille, joita en ole vielä tavannutkaan tämän vuoden puolella. Kyllä tässä tulee melko hankala haaste hoitaa asiat näin nopeasti. Yleisesti ottaen teksti on ollut ihan ok, mutta vaarana on se, että jos me lähdemme pilkun paikkaa tässä viilaamaan, niin silloin tarkistuksia satelee 150, jopa parikin sataa, ja en tiedä, miten se taas onnistuu niiden huomioimen, huomioiminen, joten en tiedä, miten meidän tulisi tässä edetä. Voisitteko esitteli, arvoisa herra puheenjohtaja, kertoa meille näistä määräajoista? Sillä jos nimittäin tarkistuksia jätetään 150 kappaletta, niin kuka siivoaa tämän tilanteen? Meillähän ei ole edes varjoesittelijää nimettynä, eli tällainen menettelytapaan liittyvä kysymys. Niin ainakin sitten tietäisin, kuinka paljon me vihreinä investoimme tähän. No koordinaattorit, joista sinä olet yksi, niin ovat päättäneet tämän Toinen ajatus oli tämä kirjallinen menettelytapa, mutta koordinaattoreiden pyynnöstä toimimme esitetyllä tavalla. Eli, niin kuin itsekin sanoit, meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä tarkistuksen jätämme ja kuinka monia, ettei tämä leviä käsiin, eli ettei tarkistukseen jätetä 150 kappaletta vain muutamia harvoja, mutta keskeisiin asioihin puuttuvia tarkistuksia. Ja sihteeristön kanssa meidän tulee pohtia, että miten nämä tarkistukset voidaan liittää tähän tekstiin. Pahimmassa tapauksessa joudumme äänestämään, niin kuin totutusti tehdään, ja äänestys tapahtuisi sitten 27. päivä tammikuuta. Pitää toki paikkaansa, jos tarkistuksia tulee kasapäin, niin silloin tilanne menee hankalaksi, mutta jos katsotaan tätä tekstiä ja sitä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa ja kuultua niin nämä kommentit, niin uskon, että eiköhän tämä asia kuitenkin jotenkin järjesty. Seuraavana kollega Castillo. Presidente, eh, gracias. Eh, vamos a ver, eh, por parte de mi... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun ryhmäni osalta voisin sanoa, että Useita tarkistuksia on esitetty. Minä olen esittänyt edustaja Kavajo jo viittasi omiin esittämiinsä tarkistuksiin. mielestäni on hyvin tärkeää, erityisesti kun ajatellaan tätä keskustelua ja kun päätimme tällaisesta menettelystä, on tärkeää, että suhtaudumme tähän koko prosessin järkevästi. Me olemme esittäneet kahdeksan tai kymmenen tarkistusta, ei sen enempää. Mahdollista on, että muutama lisätarkistus tulee, mutta ei tuon enempää. Ja kuten jo annoimme ymmärtää, olemme keskittyneet muutamaan harvaan kohtaan, niin olisi hienoa, jos voisitte ottaa nämä tarkistukset huomioon. Tarkistuksista on kyse, me emme halua ihan erilaista asiakirjaa. Voimme varmasti tehdä yhteistyötä sihteeristön ja puheenjohtajan kanssa ja voidaan katsoa näitä tarkistuksia ja sitten samantyyppisiä tarkistuksia, niin voidaan kaikki yhdistää. Kiitokset tästä tiedosta. Ehkäpä koordinaattorit ryhmätasolla voisivat niputtaa näitä tarkistuksia. Jokainen tietenkin voi jättää tarkistuksen, mutta ehkäpä ryhmätasolla voidaan hiukan niin kuin valikoida, mitä tarkistuksia loppujen lopuksi jätetään ja näin tarkistuksia ei tule ihan tuhottoman paljon ja se helpottaisi työtä. Kollega Plaska. E, Kiitos, herra puheenjohtaja. Kollegani Morvan Nikitan kanssa olemme tulleet siihen lopputulokseen, että tekstiin tulisi tehdä muutoksia kolmessa eri kohdassa. Olemme yhtä mieltä siitä, että 2050 näkymät tulisi vetää yhteen rahoituksellisesta näkökulmasta. Toisaalta kun ajatetaan muita projekteja, niin on tärkeää myös muistaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin tekijät, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin asioihin. Esimerkiksi laajakaista yhteyksien tulisi olla Euroopan unionin päätavoitteita. Olemme sitä mieltä, että aloitteet aloitteet tulisi ottaa huomioon ja sellaiset aloitteet, jotka voisivat tuoda lisää henkilöresurssien kehitykseen tulevina vuosina. On jo olemassa Lisbonin strategia, olla nähty, missä tilanteessa se on. Ja olemme sitä mieltä, että yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tulisi parantaa, jottei samaa asiaa työstettäisi kahdessa eri paikassa. Kiitoksia seuraavana kollega Herzog. Kiitoksia ihan lyhyesti. Jos ITRE-valiokunta haluaa toimia menestyksekkäästi ja jos esittelijä haluaa saada tuloksia aikaiseksi näiden pitkien neuvotteluiden aikana, niin se kyllä edellyttää yhtenäistä rintamaa. Yhtenäisenä rintamana voimme saada prioriteettimme läpi, koska kysehän ei ole ITRE-valiokunnan omasta työstä. Meidän täytyy toimia kuten vuonna 2011 budjettineuvotteluiden aikana, eli etsiä niitä tarkistuksia, joita kaikki voivat puoltaa ja jotka voidaan myöskin suuren puolesta hyväksyä. Ehkäpä koordinaattoreiden, tui, koordinaattoreiden tulisi toimia siten, että Rybich, Odi, minä, Traivalo ja muut voisivat keskustella siitä, että mitä tarkistuksia voitaisiin saada läpi. Jos emme puhalla yhteen hiileen, niin silloin kyllä ongelmia syntyy. Jos haluamme saada yksi aasta selkeän tekstin ja jos haluamme saada enemmän varoja käyttöömme, niin se edellyttää, että me kaikki puolamme tällaista strategiaa. Näin kävi jo ilmi, että tämä olisi se järkevä strategia. Tämä ilmeni jo silloin, kun keskustelimme vuoden 2011 budjetista. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, joten minä ehdottaisin kuitenkin, että pyrimme kaiken voimin hakemaan tällaista yhtenäistä rintamaa. Kiitoksia. En... Kiitokset tästä tiedosta. Menettelytapa on selvä ja nyt pyytäisin koordinaattoreidalta, että tehkääpäs ryhmätasolla tällaista valmistelevaa työtä. Erityisesti puhun niiden suuntaan, jotka tekevät muutenkin budjettipuolella töitä. Se on järkevää, sillä olisi hyvä saada pitkälle valmisteltuja tarkistuksia, jotka eivät sitten johda sen kummempiin ongelmiin, eli että sihteeristö vain sitten leikkaa liimaa askarteletekniikkaa käyttäen lisäävät nämä tekstit, ehdotukset tekstiin. Ja 18. tammikuuta kello 12 mennessä sitten tarkistukset on jätettävä. Ja nyt seuraavaan esityslistan kohtaan yhdeksän vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 80 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi. Keskustelut ovat, keskustelut ovat olleet aika kinkkisiä. Miten meidän kantamme on voitu, voitaisiin huomioida ympäristövaliokunnan töiden rinnalla. Asia on oikeastaan jo kunnossa ja nyt haluaisinkin antaa valmistelijalle Jordan Sislille puheenvuoron ja sitten Puheenvuoro saavat ne kollegat, jotka sitä ovat pyytäneet. Mutta nyt, Romana, olepa hyvä. Ähm, Karsi Kiitos paljon, Herbert. Ihan totta, mitä sanoit. Tässä yhteydessä menettelyn osalta joudumme tekemään vähän työtä ja siksi ajattelin esitellä – työtäne niin, että ensin puhun hiukan tämän asiakirjan taustasta. Tiedätte kaikki, että EU on hyväksynyt tavoitteen vuoteen 2020 mennessä, jonka mukaan me päästöjä leikattaisiin 20 prosenttia. Alkuperäinen teksti oli sellainen, että päästöjä leikattaisiin 30 prosenttia, jos muut teollisuusvaltiot kantaisivat samantyyppisen vastuun, sopisivat samantyyppisistä tavoitteista. Komissio valmisti tähän asiakirjan ja siihen kaksi liitettä ja siinä työstettiin erilaisia skenaarioita siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa EU:ssa. Joulukuussa keskustelut olivat käynnissä. Kankunissa kanta muuttui siellä hiukan. Sanoimme, että päästöjämme leikkaamme yli 20 prosenttia, jos siihen on riittävät edellytykset. Kankunin tapahtumista puhumme myöhemmin, joten komission siis valmistella analysoidaan kustannuksia, samoin kuin etuja ja mahdollisuuksia muuttaa tavoitetta 30 prosentiksi. Ensin yleinen asiakirja ja liitteestä löytyy sitten paljon enemmän tietoa. En halua nyt esittää tämän asiakirjan yhteenvetoa, vaan haluaisin ainoastaan kertoa, menettelystä. Ympäristövaliokunnassa oli sovittu, että tämä valiokunta aloitteinen mietintö käsitellään vastuuvaliokunnastana, mutta kysyä myöskin asioista, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme toimialaan. Siksi toimitaan artiklan 50 mukaan. Käytetään siis menettelyä, jossa kahdella valiokunnalla on lähes sama asema. Minulle tärkeää tässä on se, ja sen haluan tässä yhteydessä sanoa, että valiokuntien on sovittava keskenään aikataulusta. Ja Envi-valiokunnassa on hyväksyttävä – tarkistukset niiltä aloilta, jotka ovat itsevaliokunnan toimialaa. Uskon hyvään yhteistyöhön ympäristövaliokunnan kanssa ja siihen ja siinä mielessä on sovittu valiokuntien kesken, valiokuntien puheenjohtajat ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan. Meidän pitää kokoontua ennen äänestystä ja tehdä yhteistyötä näiden tekstien valmisteluissa ja odotan jo mielenkiinnolla tätä tulevaa yhteistyötä. Minun on myös sanottava, että on olemassa aloja, jotka ovat yksinomaan ITREn toimivaltaa. Ja mainitsenkin tämän, koska tämä on keskusteluissa tärkeää samoin kuin mietinnön valmisteluissa. Ehkä on parempi, että esittelen tämän englanniksi. Energia, tehokkuus, ecodesign, emas ja ekon merkinnät jätetään ulkopuolelle. Energiansaannin turvaaminen, rakennusten energiatehokkuus, energiasektorin vaikutusten miettiminen, älyverkosta älymittarit ja innovaatiot. Sen lisäksi muutamia yhteisiä aloja hiilivuotokysymykseen, uusiin strategioihin – sijoittaminen. Nämä ovat sellaisia aloja, joilla toimimme ja kirjoitamme tätä mietintöä. Haluaisin sanoa myöskin työmenetelmistä muutaman sanan ensin aikataulusta. Tänään ehdottaisin vain aikataulua, koska aikataulusta myös on sovittu neuvoteltava ympäristövaliokunnan esittelijän kanssa. Tässä ehdotuksessa olen ottanut huomioon itrevaliokunnan yleisen tavan toimia myös sen, että toiveena on, että teemme työtä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Niin nopeasti ja tehokkaasti kuin se vain on mahdollista. Oletan, että tähän tulee paljon tarkistuksia, joten kompromissien neuvottelemiseksi tarvitaan varmasti paljon aikaa. Lisäksi Teidän on otettava huomioon, kun esittelen aikataulun, että meidän valiokunnassamme on saatava sopu, mutta myöskin Envin ja Itren kesken. Eli tämä työ on varmasti melko mutkikasta. Tänään järjestetään ensimmäinen keskustelu 21. päivä helmikuuta mennessä valmistellaan luonnos 14. tai 15. maaliskuuta – valiokuntamme kokoontuu ja silloin siellä käsitellään tätä mietintöä. Tarkistuksia voidaan jättää 24. maaliskuuta asti. 12.13. huhtikuuta sitten voisimme valiokunnassa keskustella ja äänestys järjestää 25.–26. toukokuuta. Tämä olisi minun ehdotukseni. Ja totta kai ympäristövaliokunnan kanssa on tästä vielä sovittava. Ympäristövaliokunta suunnittelee myös kuulemistilaisuuden järjestämistä ja minulle kerrottiin eilen tai toisa iltana tästä ja minun on sanottava, että minulla olisi muutama kommentti esitettävänä tähän kuulemiseen liittyen. Minä toivoisin, että se voisi olla Envi- ja Itre-valiokuntien yhteinen kuulemistilaisuus. Käsittääkseni 28. päivä – helmikuuta on ajateltu, että tämä tilaisuus järjestettäisiin. Jos pääsen tässä sopuun Envin esittelijän kanssa, niin tämä aikataulu, jota olen esittänyt, on mahdollinen. Ja jos tämä ei onnistu, niin ehdottaisin, että ITRE järjestää oman kuulemistilaisuutensa, koska tämä on hyvin tärkeä mietintö. Kyse on erittäin tärkeistä päätöksistä ja minusta – me tarvitsemme omaa kuulemistilaisuutta tässä. Siinä tapauksessa tietenkin aikataulu muuttuu niin, että siirrytään tämän vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Ja sitten vielä tämä mietinnön rakenteesta muutama sana. En haluaisi tässä sanoa, että puhuttiin 20, 20 prosentista ja nyt ylipäätään pohdimme sitä, voisimmeko puolta yli 20 prosentin leikkausta. Meidän ei pitäisi pohtia ainoastaan sitä, miten ja koska, vaan mietinnössä pitää olla myös sisältöä, joka koskee edellytyksiä sitä, mitä on tehtävä tämän eteen. Viittä lukua ehdottaisin ja ne ovat kaikki yhteydessä asioihin, jotka mainitsin aikaisemmin. Yksi luku energiasta. Tässä käsiteltäisiin kysymyksiä, kuten miten tämä sektori voi olla mukana leikkaamassa hiilidioksidipäästöjä, energiansaannin turvaaminen, tuotanto, älyverkot ja älymittarit ja myöskin rakennusten energiatehokkuus. Toisena teollisuus, teollisuuden panos tähän ja vaikutukset teollisuuteen tässä. Minun pitäisi erityisesti puhua siitä teollisuudesta, jossa vaaditaan paljon energiaa. Ja kolmantena kilpailukyky tässä keskeisimpänä hiilivuoto kysymys tai päästöjen leikkaaminen, sitten vielä tutkimus ja tutkimuksen tuki, kun näihin tavoitteisiin pyritään. Ja sitten viidentenä minusta tuntuu, että voitaisiin tehdä jonkinlainen yhteenveto aikaisemmin esitystystä, mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, että – EU voi leikata kasvihuonepäästöjä enemmänkin. Sisäisten edellytysten osalta ajattelen lähinnä sitä, että puhuttaisiin kannustimista, aloitteista, lakialoitteista ja taloudellisista tekijöistä. Siis jotenkin tarvitsemme proaktiivista politiikkaa joka mahdollistaa tähän tavoitteeseen pääsyn. Tässä on ajateltava toimia, jolla tuetaan talouden kehitystä ja ajatellaan samalla kestävää kasvua. Haluaisin viitata siihen, että usein puhutaan siitä, että talous- ja rahakriisin takia – korkeampiin tavoitteisiin pääsy saadaan pienemmillä kustannuksilla, mutta samalla on sanottava, että tuotot ovat pienempiä yrityksissä ja ihmisten ostovoima on pienempää, pankkiluottojen saaminen vaikeampaa ja kaikki tämä on tietenkin otettava huomioon, kun puhutaan näistä kunnianhimoisemmasta tavoitteista täällä valiokunnassa. Odotan mielenkiinnolla kollegoiden kommentteja. Haluaisin vielä lisätä sen, että en ole vielä tavannut varjoesittelijöitä, mutta toivon, että tämä kokous voidaan järjestää pian, jotta voimme käydä keskustelua ja sopia siitä, miten teemme yhteistyötä Elmin kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä kattavasta menettelytapa-esittelystä, mutta tämä oli tarpeen, koska tästä tulee vaikea harjoitus, eli ensin täytyy selvittää, miten tämä homma oikein etenee. Nyt ongelmana on se, että puheenvuoroja on pyydetty yhdeksän kappaletta ja aikaa ei ole kymmentäkään minuuttia, mutta katsotaan vaan, miten nyt tässä pitäisi edetä. Toivoisin, että jokainen keskittyy olennaisimpaan. Kello käy ja jokainen saa sanotaan vaikka minuutti puheaikaa. Näin jokainen saisi mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ettei käy niin kuin äsken, että kaikki eivät päässeetkään puhumaan. Ja jos kaikki pidättäytyvät tässä puheajassa, niin eiköhän tämä onnistu. Ja tämähän on vasta alkusoittoa tälle toiminnalle ja meidän täytyy selvitellä ensin tämä menettelytapa kysymys. Ensimmäinen puhuja Lena Eek. For, for a very good uh, work so far and I'm looking forward to this. Now it's very Kiitos paljon. Odotan innolla, miten tämä etenee. Meidän tulee tutkia, mitkä meidän työkalumme on ja miten me voimme käyttää niitä hyväksemme. Meidän tulee katsoa lainsäädäntöä ja taloudellisia piirteitä ja miten ne toimivat tällä alalla. Mielestäni se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista, kun käydään läpi eri lainsäädännön työkaluja, joita meillä on käytössämme. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma politiikka uusiutuvien energialähteiden suhteen. On tuuli, aurinko ja vesivoimaa. On hyvin harvinaista, että olisi alueita, jossa kaikki nämä uusiutuvien energialähteiden hallinta olisi hyvässä kunnossa. Mm, tuulivoima on hyvä esimerkki sellaisessa teollisuuden alasta, jossa Kiina on mennyt nollan prosentin markkinaosuudesta 50 prosentin markkinaosuuteen. Ja tämä teknologia, jossa olimme 10 vuotta sitten maailman kärjessä, ja tämä esimerkki on äärimmäisen tärkeä siinä, että huomata, mitä uudet innovaatiot voivat tuoda meille kilpailukyvyn suhteen ja talouskasvun suhteen. Viimeinen huomioni hiilivuodosta. Ehdotan, että tässä valiokunnassa puhuttaisiin, on havaittu, me ollaan huomannut, että tässä teollisuuden alalla tietotaito lähtee Euroopasta ja Ja äh, sama kuvia on ollut mielestäni ympäristökeskustelussa. Olen lukenut tätä raporttia jo vuosien ajan ja mielestäni nyt voisimme vetää yhteen sellaisen tuloksen, että tulokset eivät ole olleet niin hyviä kuin alun perin kaavailtiin. Mielestäni esittelijä nosti eri tekijät hyvin esille, mutta mielestäni tämän voisi olla, tähän liittyen voisi olla erityinen kokous, johon osallistuisi pienempi määrä ihmisiä, jossa valmisteltaisiin sitten tulevaa esittelyä täällä valiokunnassa. Siinä ottaisiin mukaan Kankunin kokouksen tulokset ja seuraavan kokouksen valmistelu. Kollega Castillo. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan minuutin vain. Ensin kiitokset esittelijälle, joka on valmistellut tässä selkeän käsityksen työmenetelmästämme siitä, miten hoidamme tämän aiheen käsittelyn. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin olisi ollut melko mielenkiintoista käydä keskustelua ensin Cancunin tuloksista. Ainoastaan Cancunin konferenssin tulosten valossa voimme paremmin katsoa tämän mietinnön sisältöä. Joten ikävä, ettei näin voitu tehdä. Pari tärkeää seikkaa tässä on, miten voidaan ylittää 20 prosenttia ja toinen aihe liittyy liittyy hiilivuodon riskiin. Ensimmäisestä seikasta, ensimmäisestä tavoitteesta Mona on jo esittelijänä sanonut, että on totta, että kustannukset ovat pienentyneet yritystenkin osalta. Se on hyvä asia, koska tämä tarkoittaa sitä, että meidän yrityksemme voivat vastata kilpailukykyhaasteeseen paremmassa kunnossa. Ja ovat paremmassa asemassa myös hiilivuotokysymysten yhteydessä, joten tuskin lisää kustannusten leikkauksia tässä tarvitaan. Meidän pitäisi keskittyä tuohon etuun ja hyötyyn eikä lähteä nyt takaisin lähtöruutuun. Pää aihe on sellainen, johon meidän on kiinnitettävä erityishuomiota, kun puhutaan Cancunin tuloksista. Ja sitten muut seikat, jotka liittyvät tähän vapaat päästöoikeudet tietyille sektoreille. Tätä komissio on ehdottanut, että tämä on erityisen mielenkiintoinen ehdotus, varmasti muidenkin mielestä täällä valiokunnassa, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni asiakirja osoittaa tässä aina eroa, kun ajatellaan, mitä kansainvälisesti tapahtuu ja kankunissa. Mutta riippumatta siitä, mitä teemme, jos päätämme 30 prosentista joka tapauksessa, niin se ei ole hyvä. Meidän pitää löytää erilainen lähestymistapa. Merci, monsieur. Kiitos. Et merci à notre rapporteur d'avoir évoqué tous les points que nous devrons aborder dans ce rapport. Euh, sur la question du calendrier, je pense que euh, c'est l'objectif de notre rapporteur, c'est que nous... Tässä nostettiin hyvin esille kaikki mietinnön kohdat. Mm, mielestäni meidän tulisi sitoutua neuvoston päätökseen ja tähän liittyy aikatauluongelma. Ne kohdat, jotka nostettiin esille, haluaisin sanoa, että on äärimmäisen tärkeää, kuten esittelijä myös sanoi, että on hyvin tavo- korkea tavoite. Sen ei mielestäni tule olla este kilpailukyvylle. Se että Kiina on sijoittanut 200 miljardia vihreään teollisuuteen. Yhdysvallat on vastustanut näin suurta investointia ja Euroopan taas hieman ollut flegmaattinen tällä alalla. Kiina ja Yhdysvallat ovat vihreiden ö, energialähteiden kannalta houkuttelevimmat maat ja ne 50 yritystä, jotka ovat johtajia tällä teollisuuden alalla. 24 on sijaitsee Aasiassa, 22 Yhdysvalloissa ja kolme Euroopassa. Kyseessä ei ole ainoastaan vihreä energia, vaan tulevaisuuden energia. Hiilivuodoista Mielestäni tästä tulisi käydä keskustelu, sillä asiasta on olemassa paljon tietoa. On tämä vihreän energian ajatus, mutta toisaalta tähän liittyy suuria riskejä. Meillä on tietysti teollisuuden aloja, jotka ovat uhanalaisia. Meillä on kuitenkin työkalut, joilla voisimme suojella näitä teollisuuden aloja ja Mielestäni meidän tulisi määrittää ne kriteerit, joiden määrittää ne teollisuuden alat, jotka ovat uhanalaisia, jotta niitä saisimme suojeltua. Lopuksi mielestäni, mikäli siirrymme 30 prosentin tavoitteisiin, mikä ovat ne ehdot? Tästä on ollut kuulumisia, kuulemisia ja on puhuttu muun muassa päästökaupasta, ja tulisi olla jonkinnäköinen työkalu, ettei siirtyminen 30 prosenttiin olisi epätodellinen. Hola. Seuraavana kollega Korhola. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kollega Jordan Siselille tasapainoisesta kommentista. Toivon, että me voisimme käsitellä vielä tänään – Kankunin tulosta, mutta mikäli emme saa siihen mahdollisuutta, totean vain sen, että Kankunissa ei saavutettu mitään sellaista, mitä voitaisiin pitää sitoumuksena päästövähennyksiin. Ei, ei mitään sellaista, joka antaisi meille aiheen nyt todeta, että on siirryttävä Eurooppa-neuvoston päätösten valossa tai päästökauppadirektiivin valossa 20-30 prosenttiin. Mutta Enemmänkin minua hämmästyttää se, että tässä 20 ja 30 prosentin keskustelun taustalla ei ole käyty yleisluontoista keskustelua siitä, eh, onko ilmastopolitiikkamme ylipäänsä tehokasta. Minun mielestäni tehokkuudesta ja oikeista tuloksista päästövähennysten muodossa ei ole olemassa riittäviä näyttöjä. Päästökauppa on onnistunut luomaan paljon Euroopan sisäistä eh, eh, meklaribisnestä, ja toisaalta meillä on hirveän, hirveän suuri määrä näyttöä siitä, että, että siinä on tapahtunut väärinkäytöksiä. Se on merkinnyt suurta tulonsiirtoa tuottavalta teollisuudelta, säh, tuottavalta teollisuudelta sähköntuottajille ja sitten se on merkinnyt hirveän paljon hiilivuotoa. Ja nyt sitten on, on syytä kysyä sitä, että kun me olemme valinneet tällaisen rajoittamisen politiikan, politiikan lähtökohdaksi ilmastopolitiikassa, ja suuret päästäjät ovat yhä enemmän ja enemmän antaneet signaaleja siitä, että ne eivät lähde rajoittamisen politiikalle, politiikan tielle, vaan ne lähtevät teknologiainvestointien tielle ja dekarbonisoinnin tielle vastaisuudessakin, niin tämä tulee olemaan yhä vaikeampaa verrata näitä toimenpiteitä toisiinsa. Ja siksi katson, että tämä on aivan liian aikaista puhua kymmenestä. Se on niin paljon meidän päästökauppadirektiivimme hengen ja kirjaimen vastaista, että me todella teemme, teemme tässä ison päätöksen, jos sille tielle lähdemme. Kollegin ja kollega Grostet. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä esille nostamistaan asiasta, ja uskon, että sen laatiminen ei ollut kovinkaan helppoa. Jotkut iloitsevat Kankunin saavutuksista, jotkut ovat sitä mieltä, että siellä ei saavutettu juurikaan mitään. Mutta Jotkut ovat taas optimistisia sellaisesta sopimuksesta, jota ei ole olemassa. Siirtyminen 20 prosentista 30 prosenttiin, siitä on puhuttu jo 10 vuotta. Haluaisin, että tehdään raportti siitä, mitä on saavutettu, mitä on tehty ja kuinka kilpailukykyisiä yrityksemme ovat. Meillä on tietty määrä työkaluja. Tehkäämme ensin välikatsaus siitä, miten olemme onnistuneet ennen kuin siirrymme 20 prosentista 30. Jos meidän tulisi tehdä päätös, että vähennämme päästöjä 30 prosenttia, niin se, mitä me, me vaadimme, niin muiden on myös hyväksyttävä se. Ei ole järkevää, että me teemme kaikkemme, jotta meillä on hiilivapaa talous. Jos muut eivät tee mitään ja jatkavat suurten, suuria päästöjä. Mielestäni tässä vaiheessa meillä on oltava asianmukaiset työkalut, joiden avulla voimme vaatia, että muut maat kunnioittaisivat myös samoja sääntöjä jotta ne maat, jotka tuovat Eurooppaan, kun noudattavat myös samoja sääntöjä, joita me noudatamme. ensimmäisessä hiilituuli ratkaisu. I didn't understand. Yeah. Yeah, okay. I, I would like to sign... Minä haluaisin kiittää esittelijä hyvin tehdystä työstä. Haluaisin painottaa yhtä seikkaa vaan kun on vain minuutti. Ratkaisevan tärkeää on se, että analysoimme ratkaisuja niillä sektoreilla, joilla hiilivuodon riski esiintyy. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu 30 prosentista. Voidaan liittää siihen ratkaisuun, jota voimme – tarjota tälle sektorille. Horisontaalinen, holistinen lähestymistapa voi tuoda ratkaisun. Esimerkiksi Kioton pöytäkirjassa lentoliikenne tai metsäalaa kohdellaan eri tavoin, kun puhutaan leikkaustavoitteista. Kuitenkin lähestymistapa on holistinen horisontaalinen. Meidän pitäisi katsoa tätä mahdollisuutta myös niiden teollisuuden alojen osalta, joihin kohdistuu tämä vuodon riski. Jotain vapaaehtoisia sopimuksia esimerkiksi sementiteollisuudessa on jo. EPBn itse jäsenet ovat tutkineet tätä minä, Pilari ja jotkut muut ihmiset, joten on tärkeää varmasti, että käytämme jonkin verran aikaa, että voimme tutkia ratkaisuja näille teollisuuden aloille ja analysoida eri vaihtoehtoja, koska se olisi kyllä todella tärkeää. Sekä tässä keskustelussa että kieton jälkeisenä keskusteluissa. Ja seuraavana edustaja Lange. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Esittelijälle esittäisin vielä kysymyksen tähän aikataulutuksen liittyen. Nyt eletään vuotta 2011 ja jos ollaan realistisia, niin ennen kuin toimenpiteitä toteutetaan, niin tässähän menee vielä 2-3 vuotta. Joten aikaa pohdinnoille suurempien päästövähennysten saavuttamiseksi on aika pieni ja lyhyt. Eli meidän pitäisi katsoa vuoteen 2050, jotta voitaisiin toteuttaa myöskin pitkän aikavälin investointisuunnitelmia. Tilannehan tällä hetkellä on se, että monilla teollisuuden aloilla ei edes tiedetä, miten heidän pitäisi toimia seuraavalla niin sanotulla kauppajaksolla, koska vertailuarvoja ei ole olemassa ja mikäli investointivarmuutta ei ole olemassa, niin emmehän me voi kolme neljän vuoden päästä lähteä muuttamaan ja pyörtämään päätöksiä. Eli minun mielestäni aikataulutusta olisi muutettava ja otettava tähän myöskin muut seikat huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan kollegamme Saos. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió mindig nagyon elkötelezett volt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Egyoldalú elkötelezett... Euroopan unioni on aina ollut taistelussa mukana ilman ilmastonmuutosta vastaan, Ja mikäli sitoutuisimme raskaisiin tavoitteisiin, voisimme saavuttaa 30 prosenttia, mutta emme voi asettaa liian suurta taakkaa yrityksille ja kotitalouksille. Tahdomme taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta meidän tulee kiinnittää huomiota, mitä 20 prosenttia 20 prosentin vähennys vaatii ennen kuin ajattelemme siirtymistä 30 prosenttiin. Lisäksi tulee huomioida, mitkä ovat täytäntöönpanon mahdollisuudet ylipäätään. Me tiedämme, että tulee ottaa huomioon seuraamukset mikäli vaihdamme tavoitetta 20 prosentista 30 prosenttiin. Meidän tulee lisätä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, luoda, tehdä aloitteita. Kaikkien maiden tulee kantaa kortensa kekoon ja kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Bobinska. Pos. E, panie przewodniczący, ja myślę i bardzo popieram... Kiitos puheenjohtaja. Tuen todella edustaja Dödenin sanomaa. Me tarvitsisimme kuulemis- tilaisuuden ja asiantuntijoita, jotka tuntevat erityisalansa. Meillä on usein tapana hyväksyä ratkaisuja, jonka mukaan sama malli sopii kaikille. Kuitenkin kansataloudet ovat hyvin erilaiset keskenään ja näiden rajojen muuttaminen jopa muutamalla prosentilla vaikuttaisi eri tavoin eri maihin. Esimerkiksi sellaisiin maihin, jotka käyttävät paljon hiiltä verrattuna niihin, jotka käyttävät vähemmän. Ei tämä tarkoita sitä, että ylipohjaisissa talouksissa pitäisi jättää kaikki tekemättä, vaan minä haluaisin tietää, minkälaiset kustannukset syntyy siitä, että siirrytään 20-25 prosenttiin sellaisissa maissa, joissa hiiltä käytetään paljon. Hiilivuodon riski Puolassa on otettu usein esiin ulkomailta tulevien suorien investointien yhteydessä. Nämä maat sanovat siirtyvänsä edelleen Ukrainaan, koska kustannukset ovat liian korkeat. Ehkä halutaan pelotella, ehkä ei haluta kantaa tällaista taakkaa, mutta joka tapauksessa – meidän pitää pohtia, mitä tapahtuu, jos siirrytään Ukrainaan. Tämä on yhtä Eurooppaa ja nämä päästöt vaikuttavat meihin kaikkiin. Meidän pitäisi siis ajatella sitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat EU:n rajavaltioita Niitä maita, joihin voimme poliittisesti tai taloudellisesti vaikuttaa ainoastaan jäsenvaltioihin. Paljon kiitoksia. Kollega Sislik, haluatteko sanoa vielä jotain No ihan lyhyt kommentti. <laughs> Zelo na kratko, pravzaprav bi lahko komentirala in bi si želela vsake... Ihan lyhyesti. Voisin kommentoida moniakin yksityiskohtia, mutta periaatteessa minulle sopii se, että meidän on tiedettävä, miten voidaan toteuttaa nykylainsäädäntö, mitkä sen vaikutukset ja tulokset tulisivat olemaan. Ja miltä tilanne vaikuttaa vuoden 2020 jälkeen. Minulle sopii hyvin se, että katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ajatellaan myös, että on pidettävä mielessä vuosi 2050. Kiittäisin kaikista ehdotuksista, joita täällä on tehty. Selvästi meillä on paljon tietoa ja meitä kiinnostaa keskustelu kovasti. Kuitenkin tarvitsemme vielä lisää tietoa ja sitä varten tarvitsemme myös kuulemistilaisuuden. Yhteisen kuulemistilaisuuden yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa, jossa voimme kuulla myös lukuja. Minuakin huolestuttaa vaikutus eri alueisiin, koska komissio eksplisiittisesti on kirjannut näkevänsä enemmän mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi juuri köyhemmissä maissa. Mitä tämä tarkoittaa? Kiittäisin siis kaikista kommenteista, mitä tulee aikatauluun ja täysistuntoäänestykseen. Minun on sanottava, että tämä on sopimuskysymys Envin esittelijän ja minun välillä on sovittava, mutta hyvin hankala olisi äänestää jo kesäkuussa, enkä näe oikeastaan syytäkään siihen, koska neuvosto päättää tästä asiasta jo toukokuussa. Ja meidän on aivan mahdotonta esittää päätöksemme jo toukokuussa. Oikein paljon kiitoksia. Yksi pyyntö. sanon pikaisesti pitäisi päättää siitä, että hoidetaanko tämä kuulemistilaisuus yhdessä vaiko ei. Ja jos ei, niin silloin meidän pitäisi toimia tälle useampaan otteeseen esitetyllä tavalla. No niin, tämä riittänee tästä. Ja nyt toivoisin, että voisimme siirtää esityslistan kohdan 10. Vieraamme on nimittäin jo täällä paikalla. Hän on odottanut jo 15 minuuttia ja nyt meidän tulisi päättää, että mitä tehdään. Eli annetaan kollega Adamovicille puheenvuoro ja keskustellaan hänen kanssaan ja sitten vasta kankuunin asiasta tai sitten koko Cancun asia siirretään seuraavalle kokoukselle. Minä olen avoin sen suhteen. Sanokaa, mikä olisi järkevin ratkaisu. Siirretäänkö seuraavalle kerralle? Lena? Ensi kokouksessa siis kankuunin asiat. Okei, ensi kerralla siis. Joten nyt meillä on reilut kolme varttia aikaa tähän asiaan. Niin, eiköhän tämä nyt riitä ja toivotan tervetulleeksi kollega Adamovicin. Hän sieltä jo kiiruhtaakin paikalle. Hän on Pohjois-Euroopan offshore-tuulivoimayhteyksien koordinaattori kollega Adamovic, tervetuloa. Toivotan teillekin hyvää uutta vuotta. Ja toivottavasti jatkossakin yhteistyö tui, sujuu juoheasti. Nyt saatte puheenvuoron ja toivoisin, että kollegat istuvat täällä korvat höröllä. Joten lyhyt ja ytimekäs alustus, niin kuin olemme teiltä tottuneet, ja sitten siirrymme keskustelemaan teidän kanssanne tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Ja, ja, Herr Vorsitzender, Herren, herzlichen Dank, dass Sie mir Gelegenheit... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että annatte minulle mahdollisuuden kertoa koordinaattorin ominaisuudessa näistä Pohjois-Euroopan offshore-tulivoimi kysymyksistä. En nyt puutun tämän työn taustoihin sen kummemmin, sanon vain, että Euroopan unionista löytyy vajat 500 miljoonaa asukasta ja hiukan epäilin, että voinko minä nyt yksin tätä asiaa lähteä hoitamaan, mutta kyllä tämä on onnistunut yllättävän hyvin ja olen saanut melkoista tukea myöskin komission puolelta, energiapääosastolta ja pääosaston edustajan kanssa olemme saaneet paljon aikaiseksi. Teidän kannaltanne tärkeää on, koska äskenkin puhuitte rahasta, niin tietää, että minä en saa mitään sen kummempaa budjettia asioiden toteuttamiseksi. Tarvitsemme toki asiantuntemusta, mutta kun ei ole julkisia varoja käytettävissä, niin silloin ei tarvitse aina pelätä, että kritisoidaanko sitten sitä, millä tavalla julkisia varoja on tullut käytettyä. Olen ilmoittanut, että tämä eurooppalainen palkka, mitä minä nautin, niin se on aika surkea verrattuna siihen, mitä työpanoksena olen joutunut tekemään. Halusin sanoa tämän suoraan. Tietenkin tämä on hyvä asia, että rahaa on tämän verran tarjolla, mutta no, olen perustanut työryhmän, joka on paneutunut juuri kysymyksiin, jotka liittyvät Itämeren ja Pohjanmeren maiden tilanteeseen. Kansalaisjärjestöjen kanssa käytävää keskustelu on minun mielestäni tärkeää. Myöskin yrityksiä olemme kuulleet. Ja uskon, että me olemme saaneet hyvin kattavan kuvan tilanteesta ja että politiikka ja yrityksetkin saavat näkemyksessä kuuluviin. Ryhmä kokoontuu Brysselissä vähintään neljä kertaa vuodessa muuallakin, ja se on oikeastaan oman työni perusta. Lisäksi olen yhteydessä hallituksiin, kansalaisjärjestöihin ja niin poispäin. Laadin joka vuosi tämän parlamentille ja komissiolle jätettävän raportin. Viime vuoden lopulta olette saaneet myöskin raportin ja herra puheenjohtaja, sieltä voitte lukea työni tuloksista. Yleisesti ottaen voin sanoa, että kun keskustellaan uusiutuvista energialähteistä, niin kaikkihan tietenkin ymmärtävät, että ilman muutoksia ja infrastruktuuriverkostojen laajentamista järjestelmä ei tule toimimaan. Meillä on kunnianhimoinen uusiutuvien energioiden käyttöön liittyvä tavoite ja se voidaan saavuttaa vain ainoastaan mikäli olemme valmiita ja halukkaita keskustelemaan myöskin uudesta eurooppalaisesta energiainfrastruktuurista, erityisesti sähkönjakelun puolella. Ja siitä tulen nyt puhumaan. Ja kun kävin kansallisten edustajien kanssa, niin sekä poliitikot ja yrittäjät ovat minulta kysyneet, että mikä on EUn kompetenssiverkostojen laajentamisessa, koska siitä ei ole kuulunut juuri mitään. Kun katsotaan Lissabonin sopimuksen artiklaa 194, siellähän puhutaan eurooppalaisesta toimivallasta ja jos tämä seikka otetaan keskusteluissa esille, niin yllätytte, että kukaan ei ole koskaan kuullutkaan kyseisestä artiklasta 194. Erityisesti siirtoverkkojen osalta voidaan sanoa, että tämä on eurooppalainen kysymys ja tämä Keskeisin kysymys kuuluu, että miten voimme tehdä tehokkaampaa yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa eurooppalaisella tasolla, koska vain ainoastaan sitä kautta voidaan varmistaa, että sekä poliittisesti että taloudellisesti saadaan Euroopan laajuiset verkostot käyttöön. Tämä pätee sekä offshore- että onshore-verkostoihin. Toinen huomio, ja se liittyy eurooppalaisiin tavoitteisiin, esimerkiksi puolella, Jos katsotaan 20 prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä, niin se tarkoittaa sitä, että sähköä tuotetaan 30, tai sähkön osuus olisi 35 prosenttia. Ja on tietenkin hyvä keskustella siitä, että tämä päästövähennys voisi olla jopa 30 prosenttia. Eihän vielä tiedetä, mitä tulevan pitää, mutta jos 30 prosentin päästövähennys halutaan saada aikaiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että sähkön osuus on 50 prosenttia ja se tarkoittaa teollista vallankumousta kaikissa yksinkertaisuudessaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää tehokkaampaa toimintaa silloin, kun sähkö yritetään saada kansalaisten pistorasioihin. Ja kun katsotaan, Itämerialuetta, Pohjanmerta, niin minkälaista potentiaalia siellä on tarjolla. 40 gigawattia olisi mahdollista saada käyttöön ja vuonna 2030 ehkä 150 gigawattia. Tämä on melkoinen määrä energiaa ja se tarjoaa melkoisia mahdollisuuksia, mutta tulokset riippuvat siitä, että tuulivoimaloiden lisäksi voimme varmistaa, että ympäri vuorokauden jokaisella, jokaisena tuntina, hetkenä, millä hyvänsä energia on kansalaisten saatavilla. On tietenkin hienoa puhua menestystarinoista, mutta haluaisin aloittaa tässä puhumalla eurooppalaisesta katastrofista. Krigas Flak Itämeri-projekti, se oli kunnianhimoinen. Siihen osallistuivat Saksa, Tanska ja Ruotsi. Tarkoituksena oli käyttää Itämeren potentiaalia mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, mutta Ruotsin PJ-kauden aikana Ruotsi sitten vetäytyi projektista eikä osallistu enää tähän Kriegers Flag-ohjelmaan. Se on offshore-keskustelun kannalta hyvin suuri ongelma, sillä tämän kolmikanta lähestymistavan kautta olisimme voineet löytää vastauksia keskeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät teknisiin asioihin, markkinoiden kehittymiseen ja niin poispäin. Eli kolmikanta ratkaisumalli, eurooppalainen ratkaisumalli, mutta valitettavasti projektivaiheessa yksi jäsenvaltio perääntyy ja se on valitettavaa. Ja voin sanoa, että tämä oli eurooppalainen katastrofi, koska me olimme päässeet jo hyvin pitkälle. Kriegers Flak, Itämeri, tämä on tärkeä asia siksikin, että Kysehän on eurooppalaisesta energiasähköverkostosta, joka vaatii myöskin tällaisia linkkejä. Itämeri oli tällainen linkki, joka tarjoaa sitten väyliä, uusia väyliä. Ja on valitettavaa, että julkisissa keskusteluissa ja poliittisellakaan rintamalla tätä asiaa ei ole käsitelty juuri laisinkaan. Koska nythän kyse, kysymys kuuluu, mihin suuntaan me olemme Euroopassa menossa. Tavoitteita on helppo määritellä, tavoitteiden toteuttaminen tai saavuttaminen on paljon hankalampaa ja jos katsotaan, miten Kriegers Flak eh, ajoi Karille, niin kyllä se on melko surkeata katseltavaa. Menestystarinoihin, arvoisat kollegat. 7. joulukuuta 2010. Silloinhan kymmenen Itämeri, Itämeren rannikkovaltiota sekä Norja allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa sovittiin kolmesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että teknisiä kysymyksiä käsitellään Itämeren osalta. Sitten toinen kysymys, markkinat, miltä markkinoiden on jatkossa näytettävä ja missä määrin uusiutuvaa energiaa eli sähköä voidaan tähän näille uusille markkinoille saattaa. Ja sitten kolmas kysymys kenttä liittyy suunnitteluun. Nämä ovat siis mainittuna yhteisymmärryspöytäkirjassa ja me sovimme kaksivuotisesta ohjelmasta. Ja vuonna 2012 nämä kymmenen jäsenvaltiota yrittävät saada jotain tuloksia aikaiseksi. Eli yritämme setviä sitä, että minkälaisia pelisääntöjä me tarvitsemme, jotta näihin kunnianhimoisiin eurooppalaisiin energia- ja ilmastonmuutostavoitteisiin voitaisiin päästä. Minä pääasiallisesti olin aloittamassa tätä keskustelua ja hienoa on, että nämä kymmenen maata ovat sopineet siitä, että nyt lähdetään yksissä tuumin tätä asiaa ajamaan. Ja tämä on menestystarina myöskin siksi, että siirtoverkkohaltijat ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja koska kansalliset säätelijäviranomaisetkin ovat tässä mukana. Niin, säätelijöistä puheen ollen. Kysehän on eurooppalaisesta keksinnöstä, no mikä siinä, mutta kun verkostoja ollaan laajentamassa, niin niiden merkitys on melkoinen. Ja nämä prosessit, jotka alkavat poliittiselta taholta, niin kyllähän säätelijöidenkin kompetenssi pitää huomioida enenevässä määrin. Kun verkostoja kehitetään, niin minun mielestäni tämä, tämä ryhmän perustaminen ja tämä alkanut työ on keskeisimmistä, keskeisin saavutus. Ja kun nyt puhun näistä säätelijöistä, niin todettakoon, että meidän tulisi Euroopassa keskustella tiiviimmin säätelijöiden kanssa. Useinhan rajoituksia luovat kansalliset määräykset ja kun Uusia verkostoja ollaan rakentamassa ja lupa hake, lupamenettely lähtee käyntiin, niin pääomamarkkinakysymyksiä ei ole huomioitu juuri laisinkaan. On tietenkin selvää, että kaikki päätökset säätelypuolella määrittelevät myöskin sen, että missä määrin investointiprojekti on rahoitettavissa, koska julkisilta markkinoiltahan rahat on, tai yleisiltä markkinoilta rahat on haettava. Ja tästäpä syystä tämä on aihe, johon poliittisellakin rintamalla täytyy jatkossa paneutua syvällisemmin. Tämä pätee myöskin muihin yrityksiin, myöskin julkisessa omistuksessa oleviin yrityksiin, kuten myöskin yksityisen sektorin yrityksiin. Me tarvitsemme pääomamarkkinoilta varoja ja kun putkia lähdetään vetämään kolmen, neljän maan voimin ja samaa putkistoa kohdistuu kolme neljä säätelykehystä, niin se vaikuttaa tietenkin siihen, millä korolla lainaa investointeihin on saatavissa. Haluaisin sanoa, että tämä on yksi keskeisimmistä taloudellisista haasteista, joiden kimppuun meidän on käytävä. Eli millä tavalla rahoitusmarkkinoiden puite, puitteisiin tässä voidaan puuttua. Ja miten voitaisiin saada aikaiseksi tällainen Euroopan ystävällisempi lähestymistapa. Ja niin kuin raportistakin käy ilmi, jos me haluamme saada aikaiseksi todellisen eurooppalaisen ratkaisumallin, niin meidän pitäisi perustaa tällainen neljän viiden edustajan neuvonantava ryhmä EKPssä, joka katsoo markkinoita ja pohtii näitä korkotasoja. Ja minun mielestäni säätelijöiden pitäisi saada mahdollisuus ottaa kantaa näihin suosituksiin ja kertoa, miksi he eivät noudata menet esitettyjä ehdotuksia tai eivät. Me tarvitsemme siis avoimuutta, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi lähteä muuttamaan toista sisämarkkinapakettia. Siellähän säätelijöiden rooli on määriteltynä, koska näin voisimme saada ilman uutta byrokratiaa uutta pontta tähän EFSA-projektiin. Eli kyllä työtä riittää ja kansallisten sääntelijöiden päätöksiä pitäisi saada avoimemmaksi. Me tiedämme, että lähtökohdat ovat hankalia ja prosessit vielä hankalampia. Sitten asia, jonka haluaisin ottaa esille, kun puhuu asianosaisten kanssa, niin offshoreissa ei ole mitään järkeä, jos onshore ei toimi. Eli meillä on ongelmia juuri tämän lupamenettelyn kanssa. Arvoisat naiset ja herrat, haluaisin tässä viitata tähän ristiriitaan, joka löytyy eurooppalaiselta rintamalta. Yhtäältä meillä on olemassa kunnianhimoista energiapolitiikkaa, haluamme korostaa kestävää politiikkaa ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvää politiikkaa mutta lupamenettelyt ovat ongelmallisia silloin, kun uutta infrastruktuuria kaivataan. Mutta toisaalta taas Euroopasta löytyy kestävää ympäristö politiikkaa, flora, fauna, habitat ja ties mitä lintudirektiiviä, joten tässä on kaksi kestävää strategiaa ikään kuin näpit vastakkain. Me saamme tuloksia ainoastaan aikaiseksi silloin, jos myöskin infrastruktuuria voidaan laajentaa. Nyt on puhuttu 20 prosentin tavoitteesta ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsisimme 42 000 kilometriä uutta korkeajänniteverkostolinjaa. En voi sanoa, pitääkö tämä luku paikkansa vaiko ei, vaikka se olisi 30 000 kilometriä niin kyllä jos sellaista korkeajänniteverkostoa ollaan rakentamassa, niin se on melkoinen haaste. Eli meidän täytyy pohtia, miten tätä konfliktitilannetta käsitellään. No olen teetättänyt raportin, joka on liitetty tähän omaan raporttiin, niin tässä lausunnossa sanotaan, että ei ole järkevää käydä eurooppalaisella tasolla keskustelua siitä, että pitäisikö meidän luopua flora, fauna, habitat tai lintudirektiivistä. Mutta järkevää olisi toimia siten, että kun on kyse tietyistä projekteista, niin ehkäpä priorisointia tulisi muuttaa. Tämä ratkaisumalli, jota minä ehdotan teille, on seuraavanlainen. Flora, fauna, habitat ja lintudirektiiviä tulisi täydentää siten, että kun verkosto, korkeajänniteverkostoprojekti on suunnitteilla ja se on ö, sopusoinnussa ympäristöpoliittisten tavoitteiden kanssa, niin silloin suunnitteluvaiheessa ja muissakin vaiheissa tätä energiaverkostoa pitäisi priorisoida suhteessa Flora Fauna Habitat sisältöön liittyen. Minun mielestäni tästä konfliktistakin olisi keskusteltava ja siksipä teetätinkin tällaisen lausunnon ja tutkimuksen, koska minä olen sitä mieltä, että ei ole järkevää pohtia sitä, aina vain sitä, että mitä pitää muuttaa, vaan minä olen laatinut, laadituttanut uudenlaisen perustelun ratkaisumallin. Ja minä toivoisin, että tästä ainakin keskusteltaisiin. Me emme voi aina vain unohtaa tätä aspektia, kun katsotaan saksalais-belgialaista rajaa. Viiden, kuuden vuoden päästä käy ilmi, että me tarvitsemme tällaista linkitystä rajavyöhykkeillä mutta sitten käykin niin ilmi, että tämä rajavyöhyke on flora, fauna, habitat direktiivin mukaisesti suojattu alue. Mitä sitten tehdään? Joten kyllä tässä pitäisi päästä yhteisymmärrykseen. Mutta kun katsotaan nykyistä lainsäädäntöä, niin ei sille alueelle voida mitään korkeajänniteverkostoa rakentaa. Siitä pitää keskustella. Entä sitten tämä Desatec? se projekti pitää sisällään tämä 20 prosenttia tavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Miten se voitaisiin linkittää Eurooppaan ja sitten Pyrenein alueet. Sinne on aika vaikea saada niitä verkosto, verkostoa. Ja tähänkin liittyy konflikteja. Joten kyllä keskusteluja on käytävä. Me emme saa lakaista näitä kysymyksiä maton alle poliittisellakaan rintamalla, vaan Euroopassa on oltava valmiutta keskustelemaan myöskin näistä eurooppalaisista konflikteista ja lausunnonlaatija totesi erään mielenkiintoisen lupamenettelyyn liittyvän seikan. Eurooppa ei voi jättää muita toimijoita huomioita. Tämä on selkeä ja tärkeä kannanotto. Jottei tämä olisi pelkkää teoriaa, niin toteaisin, että meillä on olemassa seitsemän eurooppalaista ulottuvuutta sisällä pitäviä projekteja. Me tarvitsemme jänniteverkoston rakentamiseksi Euroopassa keskimäärin 10-15 vuotta, mutta vuonna 2020 meillä pitäisi olla sähkönkäytön kasvulukema noin 30 prosenttia. Se taas tarkoittaa sitä, että miten me sitten nämä lupamenettelyt hoidaan, hoidetaan kuntoon, jotta myöskin verkostoja voidaan rakentaa vaaditulla tavalla. Myöskin teknisluontoisia kysymyksiä täytyy käsitellä, vaihtovirta, tasavirta. Se on hankala kysymys, mutta toisaalta teollisuuden ja tieteen kanssa me olemme käyneet mielenkiintoisia keskusteluja. Ja herra puheenjohtaja, ehkäpä tässäkin yhteydessä pitäisi keskustella myöskin siitä, että voisikohan Euroopan parlamentti tukea näiden pilottihankkeiden aloittamista. Tässä nyt ei aika riitä asian syvällisempään käsittelyyn, mutta kun puhumme eurooppalaisista verkostoista, niin ehkäpä olisi paikallaan myöskin keskustella eurooppalaisista pilottihankkeista. Eli otetaan projekteja pöydälle ja keskustellaan niistä ja etsitään sitten sellaisia ratkaisuja ja kys- vastauksia kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä myöskin säätelijöiden näkökulmasta katsottuna. Minä olen esittänyt omia mahdollisia ratkaisumalleja. Ja sitten mikä liittyy myöskin suunnitteluun ja lupamenettelyyn, niin tätä asiaa olemme käsitelleet myöskin niin sanotussa Salzburgin ryhmässä. Ja Itävallassa ollessani onnistuin myöskin siinä, että sain erääseen projektiin, joka oli aika lailla jumi pattitilanteessa, niin siihen sain uutta pontta ja ongelmana oli silloin se, että pitäisikö käyttää maanalaista johdotusta vaiko ilmalinjaa. Eli on olemassa monia kysymyksiä, joita on käsiteltävä. Eli ilmalinjateknologia ei tarkoita samaa kuin kaapeliteknologia. Mutta me emme voi sanoa, että vain ja ainoastaan tämä tekniikka meille käy, kaikki muut ovat pelkkää roskaa. Meidän on käytävä kunnon keskustelua myöskin syntyvistä kustannuksista ja säätelyasioista. Eli jos kaapelointi jos käytetään osittain tätä kaapelointia osittain ilman linjaa, niin silloin voidaan tämä rahoituskin hoitaa eri tavalla. Eli nämä ovat kysymyksiä, joista on keskusteltava ja siksipä ehdotinkin, että tämä, kes, tämä kysymys, joka on johtanut melko ristiriitaisiin tulkintoihin ja kannanottoihin, niin ehdotin, että komissio olisi yhteydessä eurooppalaisiin kaapelivalmistajiin. Se oli melkoinen prosessi. Ja komission ja teollisuuden välisten keskusteluiden pohjalta on laadittu pöytäkirja, joka myöskin löytyy tästä omasta raportistani liitteenä, josta käy sitten ilmi, mikä on eri osapuolten näkemys ja näkökulma tähän aiheeseen. Minun mielestäni olisi hyvä, jos joskus tätäkin asiakirjaa voitaisiin käsitellä. Sitten kun puhumme tästä uusiutuvasta energia-ajattelusta, niin voin sanoa, että Euroopassa keskustellaan paljon alueellista ulottuvuudesta, mutta me tarvitsemme rajat ylittävää alueellista ulottuvuutta. Ja kun katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia on rakentaa tuulipuistoja esimerkiksi Skotlannissa, niin käy ilmi, että tämä alueellinen ulottuvuus kaipaa eurooppalaista keskustelua ja olen kahdella esimerkillä osoittanut, miksi näin on. Kun katsotaan kansallista lainsäädäntöä, niin on havaittavissa, että kaikki toimivat miten lystävät ja siinä ei ole mitään järkeä. Jos haluamme todellakin hyötyä uusiutuvista energialähteistä, niin kuin tämänpäiväisissäkin keskustelussa täällä on käynyt ilmi, niin sehän on jo osoitus, osoituksena siitä, että meidän täytyy lähestyä tätä asiaa aivan toisesta näkövinkkelistä, jotta olemassa olevaa potentiaalia voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi. Machen von Seiten der Koordinierung niin, sitten lopuksi vielä koordinoinnista. Me seuraamme tietenkin kymmenen valtion projektia. Minä ja työryhmäni osallistumme tähän työhön kunnianhimoinen ohjelma on laadittu työryhmän sisällä, eli mitä tämän vuoden aikana haluamme saada aikaiseksi. Ja tämän vuoden kuluessa herra puheenjohtaja tulee käymään sitten ilmi, että jatketaanko minun päättyvää mandaattia. No niin se vaan on. Joskus kaikki päättyy. Mutta olen aika itse varma sen suhteen valmiita tukemaan minua. Minä olen suurella mielenkiinnolla käsitellyt tätä asiaa. No niin, siinäpä kaikki. Nyt ehdottaisin vain sen verran, että käykääpäs tämä raportti läpi, tämä asiantuntijalausunto läpi. Ja mikäli lisää infoa minulta kaipaatte, niin mielelläni tulen uudestaan vieraaksi. Kyllähän tästä asiakirjasta löytyy vinkkejä vaikka minkälaisia ja kuinka paljon, erityisesti tähän, tähän lupamenettelykysymykseen. Se on melko arkaluonteista kysymystä eri, arkaluonteinen kysymys, erityisesti jos ajatellaan, että korkea verkostoja lähdetään rakentamaan flora, fauna, habitat alueisiin. Mutta kyllä meidän täytyy paneutua tämmöisiinkin kysymyksiin, jos halutaan saada jotain konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos oikein paljon, herra Lampovic. Kiitos siitä, että teette tätä työtä ja kiitos vielä tästä esityksestä, joka oli niin suureksi avuksi. On hyvä, että esitetään kysymyksiä ja jopa mahdollisia vastauksia, eikä ainoastaan esitellä, miten kaunis maailma saattaisi olla, koska tämä saattaa auttaa meitä paremmin eteenpäin. Eihän ole pakko olla aina samaa tai eri mieltä, mutta kuitenkin nähdään, missä ongelmat ovat ja mitä mahdollisuuksia saattaisi olla, ja sitten katsotaan, miten toimitaan. Tämä voi meitä kovasti auttaa, joten sydämelliset kiitokset. Olen aivan varma siitä, että ryhmä tai toinen voi palata, ottaa uudestaan yhteyttä ja saada teiltä lisätietoa. Mutta nyt ei ainoastaan kiitellä, vaan keskustellaan vielä hetken aikaan. Kolika Turmes ensimmäisenä. Ja, und das war ein richtig... Niin. Oikein loista esitys, kiitos siitä. Minä pidän ihmisistä, jotka puhuvat suoraan ja vielä ovat osaavia ja tehän olette tehneet energia työtä useita vuosia. Siksi tunnette luotettavalta asiantuntijalta. En ole lukenut yksityiskohtaisesti, kommentoisin muutamaa seikkaa. Kysyisin kiitokset vielä siis selkeästä kannasta, että uusiutuva tarvitaan totta kai 30 prosenttia 2020. Tuossa on ole yhtä varma, että liittyy pitkälti enemmän tehokkuuteen kuin siihen, että lisätään uusiutuvia enemmän kuin 35 prosenttia. 50, 55, 60 prosenttia. Nämä ovat ajatuksia siitä, missä olemme vuonna 2030, jos jatketaan samalla tiellä. Puhuitte megawateista Pohjanmerellä, Itämerellä. Kyllä varmasti suuri osa energiaa riippumattomuuskeskustelusta liittyy siihen enemmän energiaa kuin koko Venäjällä. Kriges Flak, kiitos selkokielisestä kommenteista. Todella huonoa eurooppalaista politiikkaa, että ruotsalaiset, joilla on niin paljon halpaa potentiaalia vielä onshore. Minulle on vähän epäselvää vielä tämä, miten pitkälti ruotsalaisilla on tässä päätöksensä tehtävällä onshore, offshore, minkälaista peliä sinne käytiin hallituksen kanssa. Ja sitten kolmanneksi harmonisointikysymys. Mielestäni tämä on keskustelu, jota on käytävä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Suuri ongelma, se on totta, on harmonisointi, kun puhutaan rajat ylittävästä infrastruktuurista – olen käynyt pitkiä keskusteluita tanskalaisen yrityksen kanssa, joka on lähes suurin investoija Tanskassa, Englannissa, Alankomaissa. Ja he sanovat, että nämä tukijärjestelmät eivät ole mikään ongelma. Minkälainen kilpailutusjärjestelmä Tanskassa on tai Hollannissa, se ei ole mikään ongelma sinänsä, vaan – se, mikä yhteys on Tanskan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, National Grid ja Tanskan energiavelkon välillä ja miten nopeasti tällainen verkosto saadaan, koska tulevaisuuden näkymä olisi järkevä, että kaksi, kolme tuntia kun tuuli sieltä kulkee edestä länteen. Tämä tietenkin olisi järkevää, kun ajatellaan koko verkosta. No sitten sääntelyviranomaisista viranomaisista vielä. Olen ihan samaa mieltä. Sääntelijöiden kannat ovat oikeastaan hankalimmat. Ajatuksena oli päästä eroon monopoleista ja leikattaisiin kustannuksia kuluttajille. Sitä varten ne on luotu ja nyt eletään uutta elämää. Kyse ei ole ainoastaan uusiutuvista, vaan alueellisista – Englanti, Irlanti ja niin edelleen, eri alueet myös kilpailusyistä, hintakysymyksistä ja monissa maissa on erittäin vanhat verkostot, joten uusiminen on joka tapauksessa tarpeen. Meidän täytyy löytää siis uusi tapa elää näiden sääntelyviranomaisten kanssa. Sama liittyy tuohon pääoman löytämiseen. Se on meille tärkeää, siis linkitykset, joita on uusiin rahoitusvälineisiin – miten tässä voidaan hienosäätää. Uudet suunnitelmat, lupamenettelyt, nämä ovat kuuma peruna meillekin, meidän yhteisössämme. Me pyrimme hyvin vastuuntuntoisesti tässä toimimaan. Meidän pitää keskustella enemmän kaapeleista. Hienoa, että uutta teknistä kehitystä IT-alalla hyvä, niin ja hiilikuitu masteita voidaan käyttää Saksassa ja Italiassa esimerkiksi 220 kilowattia pitkälti olemassa. Hiilikuitumastot, jotka ovat 400 alla, ei tarvita uusia lupamenettelyitä, koska nämä mastot eivät levene sinänsä. Siis ihan samasta koosta on kyse. Mastojen piti koko ajan kasvaa leveämmäksi tuulen takia. Perinteisillä piti saada laajemmat, jotta tuuli voitaisiin ottaa huomioon, mutta tämä tekninen kehitys on nähtävä etunenässä ja tämä liittyy teidän ajatukseenne niin myös, joka tuntuu ihan loistavalta EUn poliitti, anteeksi, pilottihankkeet Pitää löytää rahoitusvälineitä, koska on aivan selvää, että infrastruktuurin hardware on nyt joidenkin käsissä ABB, Alstomin, Alstomin ja Siemensin. Ja vielä tuo aikaisempi italialainen renkaanivalmistaja. Mutta nyt kuitenkin kaikki ohjelmistoyritykset, yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset pyrkivät näille markkinoille, joten meidän pitää juuri nyt ajatella tätä infrastruktuuria, joka on uusiutuville energialähteille. Meidän pitää löytää innovatiivisia rahoitusmenetelmiä. Ehkä konkreettinen kysymys. Virgin Lines. Mitä kantoja teillä on tässä Iso-Britannian Virgin Lines? Oletteko sitä mieltä, että Pohjanmeren verkosto osittain voida rakentaa vielä Mergen laisien varaan. Ja lopuksi kysymys, joka on minulle tärkeä, tämä yhteisymmärrys. Pöytäkirja, hienoa, mutta on ajateltava investoijia ja verkostojen haltijoita, eli miten voidaan keskustella ja kuitenkin huolehtia sitä, että ne hankkeet, jotka on saatava nopeasti etenemään, miten niitä voidaan tukea. Ehkä voit voitte kommentoida. Kiitos. Sitten kollega Glante. Minäkin haluaisin kiittää teitä näistä selkeistä sanakäänteistä. Te olette tuttu mies ja muissakin tehtävissä olette aika suorin sanoin aina esittäneet omia kannanottojanne. Niin korostaisin sitä. Me puhuimme jo aamupäivällä tästä infrastruktuurikysymyksestä ja on itsestään selvää, että me olemme asettaneet säätelijät kilpailun alaisuuteen, mutta me tiedämme, että nykyisillä kustannuksilla uusia tulokkaita ei ole tulossa markkinoille. Ja mielenkiintoista on myöskin tämä kaapeli ilmajohtokysymys. Berliinin pohjoispuolelta löytyy luonnonsuojelualue, sinne pitäisi saada johdotus, mutta pistetäänkö ilmateitse vaiko maateitse ratkaisun takana on tietenkin hinta ja myöskin se väylä, koska me tiedämme, että ympäristöllisiäkin ongelmia tähän liittyy ja niistä on keskusteltava. Jos maakaapeli on kalliimpi ratkaisu, niin silloin myöskin siirtokustannuksia täytyy sopeuttaa tähän tilanteeseen. Minua kiinnostaisi kuulla siis teidän kannanottonne seuraavanlaisesta asiasta, josta olemme täällä keskustelleet aikaisemmin. Kun kyse on eurooppalaisista projekteista ja sanomme, että tämä on eurooppalaisten intressien mukainen projekti, niin ehkäpä tässä onkin sellainen porsanreikä tai ongelma, että kansalaisten keskuudessa tai kansallisella tasolla ei ollakaan enää valmiita tekemään asian hyväksi yhtään mitään, kun kaikki luulevat, että Eurooppa hoitaa kaiken. Ja sitten jos kaikki, eivät, kaikki ei onnistu, niin sitten vaan Eurooppaa taas syytetään. Kollega Van Nistelrooy. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Toki aamupäivällä keskustelimme infrastruktuurista tästä vuoden 2020 jälkeen. Ja tämäkin aihe liittyy tähän aamupäiväiseen keskusteluun. Parlamentti on osallistunut keskusteluihin offshore-tuulivoimapuistoista. Nyt meidän täytyy pohtia tätä juridista kenttää. Me tiedämme, että nyt me pelaamme vielä aika lailla kansallisten lupaprosessien pelisääntöjen mukaan. Ja kun katson Alankomaiden suuntaan, niin on käytetty monia infrastruktuurijärjestelmiä, niin me olemme ottaneet käyttöön tai hyväksyneet uuden energiakriisi lain, jolla pyritään varmistamaan, että energia on aina käytettävissä. Ja nyt heräkin kysymys, että miten tällaisia projekteja voitaisiin linkittää lainsäädäntöön. Erityisesti sellaiset projektit, jotka ovat rajat ylittäviä eurooppalaisia yhteistä hyvää koskettavia projekteja, niin kyllä minä uskon, että ne tarjoavat hyvää lisäarvoa mutta meidän täytyy vain pohtia, että miten se saadaan myöskin juridisesti toimivaksi rakennelmaksi. Niin kuin kollega Tyrmes totesi, lyhyellä aikavälillä pitää saada uusia verkostoja aikaiseksi, mutta tavoitteita ei saavuteta ja verkostoja ei voida rakentaa, mikäli me emme löydä kaikista parhaiten toimivaa ratkaisumallia. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Hall. Thank you. Um, I was very... Kiitos, oli hyvin mielenkiintoista kuulla mitä sanoit äh, Slack ongelmasta Mitä johtopäätöksiä olet tehnyt tästä? Esimerkiksi mitkä sopimukselliset puitteet pitäisi olla pystyssä sinun mielestäsi, sillä meillä on vielä pitkä tie edessä ja myös äh, Pohjanmeren offshore-verkkoon tarvitaan paljon yhteistyötä. Osaisitko sanoa, että mitä pitäisi ensi kerralla tehdä? Okei, okay, schön. Selvä, kiitos. Herra Adams, teillä on mahdollisuus vastata sataprosenttisen tarkkaan jokaiseen kysymykseen. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon tästä. Kiitokset kommenteista. Me olemme keskustelleet tästä, herra Turmes siitä, missä ongelmat ovat. Tiedän tietenkin, että teidän ryhmällemme tämä on tärkeä, mutta se on tärkeä myös muille ryhmille Euroopan parlamentissa. Jos ajatellaan, mitä esteitä lupamenettelyissä on. Kyse on aina tulenaroista kysymyksistä ja kun joskus keskustellaan välttämättömästä infrastruktuurista, jotta voidaan pysy, puhua kestävistä ratkaisuista, voidaan – kohdata muita ongelmia ja se on kyllä hankalaa, kun nähdään tällainen konkreettinen hanke, mutta lopulta on päätettävä sataprosenttisen hyvää ratkaisua ehkä näissä tilanteissa voida löytää. Tärkeää on se, että Euroopassa keskustellaan. Eli minkälainen kestävyysstrategia – jotta energiakysymykset voidaan sisältää. Voidaanko keskustella myöskin siitä, mitä tapahtuu, kun tavoitteet ovat ristiriidassa jollain tapaa? Eli olisi hyvä, jos tässä kysymyksessä lähdettäisiin keskustelemaan myöskin kansalaisyhteiskunnan suuntaan rehellisesti, koska kansalaisyhteiskunnalla on vaatimuksia politiikan suuntaan, että myöskin pohdittaisiin juuri näitä mahdollisesti syntyviä konflikteja. Tämä on mielestäni tärkeää. Koko tähän teknisten ongelmien kysymykseen. Tämä voisi olla hyvä mahdollisuus Euroopalle, eurooppalaisille yrityksille. Olen ihan samaa mieltä, tässä pitää keskustella ja teidän pitää periaatteessa komissionkin kanssa keskustella. Ja neuvostossa pitää keskustella siitä, miten keskustellaan myös kansallisen tason kanssa siitä, ollaanko valmiimpia eurooppalaisiin pilottihankkeisiin. Tämä on niin tärkeää siksi, että kyse on todella hankkeesta, jossa tarvitaan miljoonan määrin sijoituksia. Minkälaisia investointeja tässä voitaisiin saada aikaiseksi? Tässä olisi paljon investointimahdollisuuksia. Yhdistyneen kuningaskuntien ja alankomaiden välinen yhteys. Ihan välttämätön yhteys, ihan ok, mutta vastaisin kysymykseen – jotenkin toisin. Mainitsin tämän alustuksessani jo, että olen aivan vakuuttunut siitä, että yhtenäiset eurooppalaiset sähkömarkkinat, tai kun puhutaan hinnan muodostumisesta pörssissä ja niin edelleen, näillä asioilla varmasti merkityksensä, mutta jos pystyisimme määrittelemään itse, miten järkevää on saada yhtenäiset sähkömarkkinat, niin tämä Merchant Line yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden välillä tulisi tähän keskusteluun. Tavallinen sijoittaja, joka haluaa rakentaa tällaisen yhteyden, kahdet, kolmet sähkömarkkinat, erilaiset hinnanmuodostusmenetelmät ja niin edelleen. Tämä ei tunnu järkevältä sijoittajan mielestä yleensä. Toiseksi puhutaan eurooppalaisesta energiapolitiikasta. Eurooppalainen energiapolitiikka on sellaista, että sen pitää toimia myöskin ja pärjätä markkinoilla. Silloin pitäisi puhua myöskin eurooppalaisesta kriteereistä, miten saadaan eurooppalaiset toimivat sähkömarkkinat. Tästä pitää keskustella paljon perinpohjaisemmin. Tätä keskustelua ei ole käyty. Tässä on käytävä taloudellistakin keskustelua, mutta kun se on hoidettu, niin voidaan puhua myöskin infrastruktuurihankkeista ja siitä, miten ne voidaan taloudellisesti perustella. Näin spontaanisti vastaisin teidän puheenvuoronne. Edustaja Klante, pyytäisin, että luette tämän asiakirjan kaapelivalmistajien ja komission välisen. Jokaisella hankkeella on omat mallinsa, eikä tässä – kannata nyt samalla tapaa katsoa. Mutta kaapeleiden osalta on otettava huomioon luonnonsuojelualueet, kuten täällä jo sanottiin, 700 metriä kaapelia, niin sen kaapelin kuljettamiseen tarvitaan. Se on niin painava, että siihen pitää valtavat kuljetuslaitteistot ja kun ne halutaan kuljettaa sinne luonnonsuojelualueelle, niin sinne pitää rakentaa ensin tie. Eli tämä tekninen ongelma liittyy koko hankkeeseen ja siitä on keskusteltava, mutta niistä keskustellaan näissä raporteissa. Euroopan etujen mukaiset hankkeet. Minä olen vakaasti eurooppalainen ja olen jo keskustellut paljon Euroopassa siitä, miten on päästy tähän tilanteeseen, jossa olemme sitten brysseläiset tulevat tänne, Brysselistä tullaan tänne vielä selittämään, mihin nämä johdot vedetään. TEN-E-hankkeet ovat sellaisia hankkeita, jotka ovat kansallisten hallitusten komission ja Euroopan parlamentin esittämiä hankkeita, jotka liittyvät rajat ylittävään yhteistyön. Ei kyse ole siitä, että jotenkin Brysselistä – tullaan haittaamaan paikalla tapahtuvaa työtä. Ja silloin lähdetään kyllä puhumaan Euroopasta sellaisen mallin, että se on pelottavaa, mutta on, on ihan selvää, että tällaiset hankkeet aiheuttavat kuumentuneita tunteita, mutta 194 artikla – Kyse ei ole ainoastaan siitä, että olisi komission tai parlamentin keksinnöistä. Kyse vaan vuosien kausia on keskusteltu tästä. Kyse on eurooppalaisesta toimivallasta ja kyse on eurooppalaisesta sopimuksesta ja tämä pitää ihmisille selvittää. Kansallisten tahojen ymmärrys sillä, miten tämä artikla on syntynyt. Paljon Enemmän selvitystyötä pitäisi tehdä. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, tällainen tehtävä on, että kansalliset hallituksetkin selvittäisivät, miten tärkeää on Euroopan etujen mukaisestikin huolehtia näistä infrastruktuurihankkeista. Ja kun tässä juuri puhuin omista aikaansaannoksista, niin Salzburgin aikana kirjoitin myöskin raportin siitä, miten kansalaisyhteiskunta on voimakkaasti otettava mukaan. Ja olen tehnyt konkreettisia ehdotuksia, joista keskustellaan Salzburgissa, eli esimerkiksi infrastruktuurihankkeen yhteydessä, mikä voi olla parlamentin tai alueellisen parlamentin rooli. Miten alueellinen parlamentti voi ajaa kaikkien osallisten etuja. Me tarvitsemme avoimuutta lisää. Ihmisille pitää voida selittää, ja Salzburgissa kymmenen vuoden jälkeen minun raporttini on johtanut ristiriitaiseen keskusteluun, mutta siellä ainakin nyt keskustellaan yritykset keskenään. Pormestari puhuu parlamentin kanssa ja niin edelleen. Ja olettaisin, että kun tämä keskusteluprosessi ensi vuonna saadaan päätökseen, niin saadaan hyvinkin yksinkertainen menettely käyntiin. Kertomuksessani on myöskin kertomus, tilannekatsaus, joka saadaan neljännesvuosittain Itävallasta. Siinä on monia ai aiheita siitä, miten kuntien ihmisten ja muiden kanssa voidaan järkevästi toimia. Ja miten voidaan hoitaa korvauskysymykset ja tukea näitä korvauksia poliittisesti, miten ne voidaan selittää ihmisille – meidän pitää pohtia, mitä me kaikki yhdessä voimme selvittää. Tämä on tärkeä kysymys. Edustaja Van Nistelrooy. Oletteko tämän jalkapallon pelaajan sukulainen? No en pelaa kovin hyvin. Ja jalkapalloilijat ansaitsevatkin paremmin. Wir haben, wir haben jetzt tatsächlich das Problem, dass wir viele nationale ongelmana on todella se, että on monia kansallisia offshore-hankkeita, mutta periaatteessa tarvitsemme Pohjanmerelle, Itämerelle jonkinlaisen eurooppalaisen järjestelmän ja tähän kymmenen rannikkovaltiota halusi päästä. Myös investoinnit, joihin nyt lähdetään, mutta tässä keskitytään tavallaan kansallisesti, koska sähkö syötetään kansallisiin verkkoihin verkkoihin. Tarvitsemme kuitenkin ajattelua eurooppalaisesta verkostosta. Mainitsin jo aikaisemmin, että meillä on paljon potentiaalia Pohjanmerellä, Itämerellä, mutta entä valtasuhteet? Miten toimitaan silloin, kun tulta ei ole niinkään, mutta asiakas haluaa sähköä jossain päin Eurooppaa. Eli meidän pitää keskustella siitä, mistä sähköä saadaan vaihtoehtoisista lähteistä, vesivoimasta ja niin poispäin, ja miten tämä voidaan vielä syöttää verkostoon niin, että energiansaanti on turvattu. Näin tarvitaan paljon eurooppalaisempi lähestymistapa. Krikes Flack ja edustaja Holin kysymykseen palaan tässä. Ne hankkeet, joita nyt toteutetaan, pitää hoitaa niin, että teknisesti voidaan katsoa, minkälainen mahdollisuus on teknisesti sopeuttaa verkostoon, jossa on eurooppalaiset rakenteet. Siksi Tanska ja Saksa jatkavat investoijien ja näiden verkostojen hallinnojen kanssa, jotta saadaan tällainen yhteiskohta Saksan Tanskan väliseen hankkeeseen ja, ja ruotsalaiset sitten toivon mukaan saadaan eurooppalaisen hankkeeseen mukaan teknisesti, poliittisesti. Kiitos puheenjohtaja. Ich bedanke mich. Äh, und Sie, äh, Kiitoksia. se, millä tavalla te viittaatte ongelmiin, niin sitä pidetään täällä hyvänä asiana. Siitä tulee olemaan meille paljon hyötyä. Paljon kiitoksia ja onnea menestyssä jatkotöissänne. Ja toivottavasti tapaamme useampaan otteeseen vielä tulevaisuudessakin. Sydämelliset kiitokset ja haluaisin kiittää tässä vaiheessa myöskin tulkkeja, jotka antavat meille vähän lisää peliaikaa. Ja näihin sanoihin päätän kokoukseni. Kiitoksia.